Uh, no niin, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Me käynnistämme kokouksen ja haluaisin erityisesti toivottaa tervetulleeksi kaikki arvon SND-ryhmän kollegat. He ovat ainoat, jotka ovat täällä kokouksessa toistaiseksi läsnä. Joten he ehkäpä saavat nyt sitten kymmenen pistettä hyvästä läsnäolosta. Okay. <laughs> Uh, Muiden poliittisten ryhmien pitäisi kyllä nyt tsempata ja tulla enemmän paikalle. No niin, tervetuloa tämän iltapäivän kokoukseen ja muistuttaisin, että meillä kokouksemme jatkuu huomenna aamuna. Ja nyt käyn nopeasti lävitse vielä, mitä muutoksia meillä on esityslistaan. Mutta toivottaisin tervetulleeksi myös ihmiset, jotka kuuntelevat meitä netin kautta. Meidät, tai siis kokous on lähetetyn netin kautta. Täällä on eh, nyt eh, tilaa myös eh, vierailijoille, joten esityslistasta vielä sen verran seuraavaksi kahdeksi päiväksi, jos me voimme sen nyt virallisesti hyväksyä. Ainoa muutos, joka minulla on tähän, on se, että huomisissa äänestyksissä me äänestämme edustaja Biilanin mietinnöstä ennen edustaja Myersin mietintöä. Eli tämä on se muutos mutta molemmista siis äänestetään huomenna aamuna. Muistuttaisin, että äänestys huomenna aamuna on kello 10 alkaen. Ja ennen sitä me kuulemme hyvin tärkeän esittelyn uudesta eh, ehdotuksesta tullirikkomuksista ja seuraamuksista. Komissio tulee sen esittelemään. Tämä tuli meille kohtuullisen myöhään työstettäväksi, mutta koordinaattorit nimittivät Gebhardin ja Legriikin yhdessä tekemään työtä tämän parissa EPP-ryhmästä ja SND-ryhmästä ja huomenna me sitten käsittelemme tätä ja ehkäpä tämä koko prosessi alkaa päätöslauselmasta. Mutta aihe on tärkeä ja DG taksista, verotuksesta herra Salinski tulee tänne antamaan meille esittelyn aiheesta niin, että näemme, mistä on kysymys. Toinen asia, josta meidän on huomenna äänestettävä, joka on uusi asia on se, että meillä on korjaus tähän yleispalveluehdotukseen, joka on osa julkisia hankintoja. Ja tässä on tarkoitus vain korjata tiettyjä liitteitä. Ei tämä nyt ole poliittisesti sen suurempi asia sisällöltään. Mutta tämä on huomenna esityslistalla. Eli voinko olettaa, että esityslista on hyväksytty? Hyvä, kiitokset. Sen lisäksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kaikki asiakirjat tähän kokoukseen on saatavilla sähköisen kokouksen e-meeting-platformista. Eli kaikki, joilla on tabletti tai tietokone mukanaan, niin saa sitä kautta kaikki asiakirjat sen sijaan, että ne printataan paperille. Niin, että yhä useampi ihminen käyttäisi tätä sähköistä järjestelmää. Meillä ei ole tällä viikolla uutta newsletteria, mutta seuraavassa kokouksessa tällainen on. Ja sitten vielä ennen kuin me lähdemme käsittelemään esityslistaa, niin meillä on, meillä on pöytäkirjat 9. tammikuun kokouksesta, jotka katsotaan hyväksytyksi, ellei kukaan siihen muutoksia halua tehdä. Mitä nyt haluaisin tehdä ennen kuin me siirrymme käsittelemään Koreeri Kamposin mietintöä, niin haluaisin pyytää esittelijöitä kertomaan kolmikanta neuvotteluista ja mikä niissä on tilanne. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että esittelijä Charles de Mose on täällä, joka on kuluttajan suoja säännöstön esittelijä, joten pyydän ihan pian häntä ajantasaistamaan tilanteen, eli onko päästy eteenpäin tai kuinka, mikä tilanne on ja mitä odotuksia meillä on. Colin Langen ei ole paikalla nähtävästi, joten ehkäpä minä voin nyt ihan nopeasti kertoa, mitä on tapahtunut äh, sähköisen laskutuksen kohdalla julkisissa hankinnoissa. Tämä on ollut hyvin äh, tärkeä, mutta lyhykäinen lainsäädäntö, mutta kuitenkin erityisen tärkeä, varsinkin ottaen huomioon sen, että päästään eteenpäin laskutuksessa. Colin Langen on todellinen asiantuntija ja hän on tehnyt hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja me olemme päässeet paljon eteenpäin tässä asiassa. Joten me olemme nyt päässeet sopimukseen kahden kolmikantaneuvottelun jälkeen. Mehän annoimme Colin Langenille mandaatin neuvotella puolestamme hän tulee paikalle huomenna esittelemään tämän sopimuksen ja pyytää teitä sitten vahvistamaan sen, joten en nyt käy yksityiskohtaisesti tänä iltapäivänä lävitse näitä asioita. Haluaisin vain sanoa, aa, edustaja Konin Langen on nyt paikalla, joten enpäs puhu tästä sen enempää. Hän voi puhua sitä itse yksityiskohtaisemmin. You are, I think... Löytänette teidän tuolinne tältä puolelta. ja Colin Langen saa ihan pian puheenvuoron, mutta haluaisin myös kertoa teille edistyksestä toisen trilogin kohdalla, jossa on kysymys viimeinen osa uutta lainsäädäntöpuitteistoa painevälineistössä. Tämä oli hieman myöhässä sen vuoksi, että neuvosto oli tehnyt tähän enemmän tarkistuksia ja se on nyt palautettu meille. Tämä ei nyt ollut niin helppoa kuin me odotimme sen vuoksi, että neuvosto teki koko joukon tarkistuksia, joita me emme voineet hyväksyä, mutta olemme nyt päässeet sopimukseen näistä, tästä painelaitteistodirektiivistä. direktiivistä Ja, no, tämä tulee ihan pian käsittelyyn. Mutta me olemme joka tapauksessa vieneet tämän asian päätökseen. Edustaja Colin Langen Ennen kuin te tulitte paikalle, kerroin ihmisille siitä, mikä tilanne on sähköisessä laskutuksessa. Haluaisitteko te mahdollisesti kertoa hieman jotakin esittelijänä? Entschuldigung, Herr Vorsitzender, ich zu spät. Äh, pahoittelen, että <clears throat> olen myöhässä enkä päässyt kuuntelemaan tätä johdantoanne. Ihan lyhyesti vain, <clears throat> me olemme kolmikannassa päässeet äh, sopuun ja olemme jo alusta pitäen jo päättänyt sitten äh, äh, näitä äh, käyttöpuolella sitten hyväksyneet nämä menettelyt. Ja tässä uutta, uusi artikla, joka on pystyy sitten 36 kuukaudessa uudet, uudet standardit sitten toteuttaa ja, ja niistä sitten ilmoittaa. Ja kaikki hyvin kohtuullisin kustannuksin ja asiallisin ehdoin. Me olemme löytäneet sitten kompromissin myöskin puolentoista kuukauden jälkeen ei äh, sellaiset äh, äh, keskeisen säilytys, tiedon säilytyspisteen ja siitä sitten vielä pari vuotta eteenpäin tällaisen hajautetun. Mä varmaankin puheenjohtaja, joka on erittäin kiinteästi mukana näissä keskusteluissa tai taistelut mukana, ei sitä kautta pystynyt sitten saamaan liittävän enemmistön kompromissin taakse. Kiitos. Well, no, I'm, I'm merely acting on the guidance of the committee to make sure. minä odotan valiokunnan ohjeistosta. Mutta minusta me olimme keskenämme erittäin menestyksekkäitä varjoesittelijöiden kanssa. Mutta tästä äänestetään siis huomenna. Ja sitten viedäkseni päätökseen tämän trilogi keskustelun, niin annan puheenvuoron edustaja Charles de Moselle, että hän kertoi, missä on kuluttajien tuoteturvallisuusasia. Kiitoksia puheenjohtaja. Katan tätä koko, käsitän koko pakettia. Tanskassa meillä on sen sanonta, että jos ei ole ollenkaan uutisia, niin yleensä hyvä juttu. Mutta tässä tapauksessa meillä ei ole mitään uutisia neuvostosta ja meistä näyttää siltä, että tämä onkin vähän huono, ikävä uutinen. Puhun nyt aivan suoraan teille. Me emme pysty saamaan mitään sopimusta neuvoston kanssa ennen tämän vaalikauden loppua. Ikävä kyllä minä en ainakaan usko tätä enää tämän takia, ja olen sanonut tämän montakin kertaa, että nyt me suunnittelemme sitä, että viedään asia täysistuntoon, siis mietintö, ja me keskustelemme mikä aika sopisi tämän, tämän mietinnön käsittelyyn, koska me kaikki uskomme että on tärkeää saada riittävästi aikaa keskustelua varten, tietysti äänestystä varten sen jälkeen ja jo, jo nyt huhtikuun viimeinen istunto on aika täynnä asioita. Monista mietinnöstä tullaan siellä äänestämään, joten me työstämme asiaa tällä hetkellä. En voi varmuudella sanoa, mihin täysistuntoon tämä tulee menemään, mutta yritämme saada, löytää tälle hyvän ajankohdan, joten heti kun tiedän, niin tulen kertomaan teille. Ja heti kun tiedän mitään päivämäärästä, ja kun sanon minä, niin siis minä ja Rova Pietikäinen, me kutsumme varjoistelta kokoon ja keskustelemme sitten, miten asiassa pitää edetä. Ehkä täytyy vielä löytää uusia kompromisseja ja mietitään, mitä mahdollisia muutoksia täytyy vielä tehdä vai täytyykö niitä ollenkaan tehdä. Olemme avoimia keskustelulla asiasta myöhemmin heti sitten, kun nämä päivämäärät ovat tiedossa, siis koska tämä tulee täysistunnossa keskusteluun ja äänestykseen. Tässä uutiset minulta, siis ei oikeastaan mitään uutisia. Kiitos. Okay, well, uh... Selvä. Me olemme keskustelleet tästä useita kertoja, mutta tämä on todellinen pettymys, että asiassa ei ole päästy eteenpäin, varsinkin ottaen huomioon, että me äänestimme tästä ehdotuksesta lokakuussa. Ja mitä tulee täysistuntoon, niin me neuvottelemme tällä hetkellä poliittisten ryhmien kanssa niin, että löytäisimme yhteisymmärryksen lopullisesta aikataulusta. Jos me haluamme olla varmoja siitä, että me saamme hyvän ajan tälle keskustelulle ja minusta meidän pitäisi se saada, niin ainoa todellinen mahdollisuus olisi maaliskuu tai ehkäpä minitäysistunto huhtikuussa. Viimeinen täysistunto huhtikuussa siellä tulee olemaan kaiken näköisiä asioita, koska se on viimeinen. Ja puheenjohtajakokous kertoi viime viikolla meille Strasbourgissa, että on tosi suuri pelko sitä, että keskusteluaikoja ja puheaikoja lyhennetään sen vuoksi, että asioita on niin paljon käsiteltävänä, joten mitä aikaisemmista parempia. Toivon mukaan poliittisten ryhmien sihteeristöt täällä asian hoitavat. Me olemme nyt, kunhan me olemme tehneet päätöksen muodollisesti, niin sitten täytyy vain päästä eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Katsotaan, mitä voimme tehdä. Hyvä, kiitos. Nyt sitten voisimme lähteä käsittelemään mietintöluonnosta, jossa on kysymyksessä Hallintoviranomaisten ja komission yhteistyö tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi. Esittelijä on äh, Korea de Campos, varjoesittelijät ovat paikalla, erityiset äh, erityisesti tervetuloa herra Rossille, joka on juuri liittynyt joukkoomme. Olen iloinen siitä, että EPP-ryhmä antoi teille tärkeän paik- valiokuntapaikan heti. Ulle Schmidt on paikalla liberaaleista ja Ashley Fox, hän on varjoista A, ah, mutta McClarkin on hänen tilallaan. Mutta meillä ei ole ketään vihreistä paikalla tällä hetkellä kuulemme ensin esittelijää, sitten varjoesittelijöitä ja sitten muita jäseniä, jotka haluavat osallistua keskusteluun. Ja onko komissio paikalla? Ah, selvä, komissio on paikalla. Herra Janakis. L Zanakis, okei, okay, hyvä, kiitos. Herra Konsta no, Popopolos on minua auttanut tässä, kuinka kreikkaa äänet, ään, äänetään. Hän on siis ähm, Olafista ja sieltä vastuullinen ja annan hänelle sitten puheenvuoron meidän puheenvuorojemme jälkeen. Joten ensin puheenvuoro esittelijälle, olkaa hyvä. Ah, okay. Eh, Presidentti, caros eh, Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä on kysymys, tärkeästä kysymystä kuluttajille. Ja tässä pyritään suojelemaan myös taloudellisia etuja ja suojelemaan tulliyhteistyötä yleensäkin. On olemassa vuoden 1997 astus, se on voimassa. Siihen liittyy kuitenkin monenlaisia puutteita ja tämä aiheuttaa vakavia ongelmia ja on hälyttävä määrä monenlaisia ongelmia, niin kuin kuvataan komission vaikutusarvioinnissa tulliviranomaisella mitään keinoa tarkistaa, onko alku, alkuperäilmoitus sama, joka pätee todellakin tuontitavaraan. Tämän lisäksi käytetään väärin passitusjärjestelmää, sitä valvotaan asiakirjatarkastuksen ja silmämääräisesti ja se on tietysti rajallista vaikutuksiltaan. 2011 jäsenvaltiot kertoivat menetyksistä, jotka olivat noin 177 miljoonaa. Nämä syntyivät tullipetoksista, nämä tulonmenetykset. Ja tämä liittyy vääriin kuvauksiin kuljetusta tavarasta. Kuitenkin nämä ovat vain näitä menetyksiä, jotka on todettu jäsenvaltiossa. Todellinen ongelman laajuus on vieläkin suurempi. On tapauksia väärinkäytöksistä, jotka johtuvat kuljetusta tavarasta tai vääristä ilmoituksista. Se saattaa olla 12 miljoonaa euroa vuodessa, vaikkakaan mitään varsinaisia tietoja ei ole. Tämä tarkoittaa 30 000 mahdollista petostapausta. Mitä tulee viivästyksiin Olafin tutkimuksissa. Kokemuksesta me tiedämme, että viivästykset ovat kolmesta seitsemän kuukauten, kun saadaan näitä asiakirjoja, jotka liittyvät näihin petosepäilyksiin. Tämä johtaa huomattaviin menetyksiin. Tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuksen vuonna 2010 ja tuomioistuin totesi silloin, että 274 ilmoitusta oli löydetty, oli löydetty 49 virhettä ja nämä taas johtivat suoriin menetyksiin Noin puoli miljoonaa euroa tässäkin oli kyseessä. Nämä summat, niitä ei voida kerätä tai periä, ne suljetaan sitten pois EUnkin talousarviosta. Ei ole kyse vain siitä, että näitä varoja ei saada kerättyä, vaan se seikka, että niitä ei voida mitenkään periä jatkossakaan tarkoittaa sitä, että tämä kannustaa rikoksien tekemiseen. Meidän pitää pystyä parantamaan toimintatapojamme välttää liiallista byrokratiaa ja varmistaa turvallisuusvarmuus sisämarkkinoilla. Pitää myös pystyä varmistamaan korkea kuluttajansuoja ja yhtenäismarkkinoiden kunnollinen toimiminen, koska kun ajatellaan petosten laajuutta, me tarvitsemme tehokkaan ennaltaehkäisymekanismin EU-ssa ja jäsenvaltiotasolla myös. Ihan lyhyesti sanoisin jotakin tarkistuksista, jota minä itse olen tehnyt tästä aiheesta. Tarkistus kuusi jotta oltaisiin johdonmukaisia artiklan 1 kanssa ja johdonmukaisia koko tekstin kanssa. Olen selventänyt määritelmää, joka liittyy palvelun tarjoajaan. Tarkistus 7 koskee 16a kohtaa, miten juridisesti tunnustetaan todisteet. Oikeudellinen varmuus, joka johtuu komission ehdotuksesta koskien todisteita. Ne pitäisi juristit tunnustaa jäsenvaltiotasolla. Minä ehdotan sitä, että laajennamme tätä mahdollisuutta eh, siihenkin, kun tarjotaan spontaanisti apua ja todisteita muille viranomaisille. Sitten artikla 8a tietorekisteri. Tällä hetkellä me tarkastelemme vain tietyn tyyppistä konttikuljetusta EU-ssa, mutta meidän pitäisi avata mahdollisuus sille, että komissio jatkossa kattaa myös maateitse tehdyt kuljetukset tai ilmateitse tapahtuvan kuljetuksen, ei pelkästään laivojen kontesta enää olisi kysymys. Tarkistus 15. Ei ole mitään tämänhetkistä tiedon keruuta tai säädöstä sille, että otetaan mukaan henkilökohtaisia tietoja, mutta kun ajatellaan näitä ongelmia, joita on otettu esiin ja kun on valmisteltu tätä lainsäädäntöä, olemme tulleet sille kannalle, että meidän pitää edelleen pystyä selventämään tilannetta. Täytyy tehdä selväksi se, että näissä tiedoissa ei saisi olla mukana mitään henkilökohtaisia tietoja. Sitten 22 ja 23 artiklasta 18 suora, komission suora tiedonsaanti, kun se pyytää tietoja taloudellisilta toimijoilta. Jotta tässä toimitaan kunnolla, niin me tarvitsemme selkeyttä jäsenvaltioiden vastuusta, missä määrin ne pitää antaa tietoja komissiolle pyynnöstä. Pyynnöstä jäsenvaltiot ja taloudelliset toimijat ovat vastuullinen puoli. Niiden pitää antaa tietoa kahden viikon sisällä pyynnöstä. Mitä sitten huomaamme tällä hetkellä on, että monet jäsenvaltiot eivät vastaa komission tiedon pyyntöön annetussa ajassa, joko sen takia, että heillä ei ole resursseja tai mistä syystä tahansa. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessi ei voi edetä. Joten tämän kahden viikon kauden jälkeen komissio pitäisi olla eri oikeus kääntyä jäsenvaltioiden puoleen suoraan saadakseen todisteita niin, että prosessi voidaan suorittaa loppuun turvallisesti varmuudella. Kahden viikon ajanjakso Pitäisi varmistaa, että mitään päällekkäisyyttä ei tapahdu, mutta jos mitään vastaustakaan ei tule, niin hiljaisuus tarkoittaa sitten myöntämistä jäsenvaltioiden toimesta. Tässä siis komissio on tehnyt pyynnön, tie, tietopyynnön talous- toimijoilta. Tässä on toinenkin kohta, jota korostaisin. Tässä on ongelma englannin ja hollanninkielisessä käännöksissä koskien näitä asiakirjoja. Tarkistus 20, siinä pitäisi sanoa niin, komissio voi pyynnöstä, jäsenvaltion pyynnöstä eikä käyttäisi ter- prevoste from englannin kielellä. Sitten vielä sanoisin, että tässä on ongelmaa. Pitäisi puhua 1A2 kohdasta. Ja seuraava kappale viittaa väärin tähän artiklaan. Tarkistus 25. Kyse on tarkistuksesta, varmentamisesta koskien kolmansia maita. Komissio voi käyttää asiakirja, äh, kolmesta maasta ilman, että se kuuluu mitenkään nämä tehtäviä tässä vaiheessa. Meistä ei ole välttämätöntä tehdä tällaista tutkimusta, koska voitaisiin välttää kustannuksia ja voitaisiin käyttää tehokkaampaan keinoa sitten 30 aikarajat tietojen ja informaation säilyttämiselle jäsenvaltiot, jos ne toimivat liian hitaasti. Tämä siis johtaa viivästyksiin ja silloin on mahdotonta täyttää kolmen viiden vuoden aikarajaa. Ja me voimme tehokkaasti tutkia asioita ja tutkimus voidaan viedä sen loppuun, jos aikarajat toteutuvat tietojen säilyttämisen osalta. Sitten on muitakin alueita, joilla tekstiä pitää selventää. Esimerkiksi tarkoituksena pitäisi olla se, että asetukset tulee luettavampaa ilman, että on liikaa toistoa ja jatkuvasti toistetaan, jos viitataan esimerkiksi asetuksen numero se ja se. Se on toisteleva, emmekä tällaista toistelua tarvitse. Sitten vielä lopuksi ottaisin esille, että tarkistusten aikaraja on 12. helmikuuta keskiviikkona parin päivän päästä. tarkistuksista keskustellaan 18. maaliskuuta. Jos kaikki sujuu hyvin, niin sitten tämä menee huhtikuussa täysistuntoon. Kiitoksia puheenjohtaja. Good. Well, thank you very much for that, um... Kiitokset tästä esityksestä. On aina hankalaa tehdä tarkistuksia olemassa olevaan lainsäädäntöön koska siinä täytyy ymmärtää koko alkuperäinenkin asennus, joten kiitokset tästäkin työstä. Anna nyt sitten seuraavaksi puheenvuoron varjoesittelijöille ensinnäkin edustaja Ross. Uh, Mr. President, uh, thank you very much. Mm, puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. <clears throat> Jos <clears throat> Euroopan unionin eh, ja yriön, yhtiöiden taloudellisia etuja haluaa yhdessä eh, puolustaa <clears throat> pitää myöskin sitten parantaa tullilainsäädäntöä ja yhteistyötä kansallisten tulliviranomaisten kanssa. Sen vuoksi sitten kansallisille viranomaisille pitäisi antaa asianmukaiset resurssit tätä asetusta täytäntöön panna komission ehdotuksen kanssa. Olen toki yhtä mieltä ja esittelijänkin takana olen aika monessa asiassa, lukunottamatta näitä seikkoja, joita nyt mainitsen. <clears throat> mitä, mitä tulee palveluntarjoajilta saattavaan tietoon, muutosehdotukset numero 8 ja 16 ovat sellaisia, että, että niiden kautta täytyy varmistaa näiden annettujen tietojen luottamuksellisuus <clears throat> sekä yritysten että jäsenmaiden kyseen ollen 19, 20 ja 21 ovat sellaisia muotoehdotuksia, joissa on lähdetty esittelijän toimista muuttamaan näitä tietosuoja artikloja, mikä periaatteessa on ihan ok, koska muutokset ovat aika teknisiä muutenkin. Mutta toivottavasti sitten ei libea valiokunnan kanssa ajauduta ongelmiin tulevaisuudessa, kuten pelättävissä on. 22 ja 23 tämä tulee komission mahdollisuuksiin kerätä suoraan tietoja taloudellisilta toimijoilta on aika kaksi tahoinen juttu, koska yhtäältä haluamme suojella kuluttajia, mutta toisaalta meillä on, ovat sitten nämä yritykset. Asetummeko toissijaisuuden tai rikommeko toissijaisuutta sitten, jos sallimme komission puuttua näihin, tähän tiedonkulkuun? hyvä kysymys sekin, mutta tärkeämpi on vielä, että onko siitä kuluttajille mitään hyötyä. Sitten vielä nämä kirjanpidolliset päiväkirjamerkinnät esimerkiksi näissä tietokannoissa, mitä tulee tutkimuksellisiin, tutkimuksellisiin aineistoon ja sitten hallinnollisiin selvityspyyntöihin ja varsinaisiin tutkimuksiin. Esittelijän aikamäärät eivät vaikuta asialliselta. Kolme ja kuusi kuukautta vaikuttavat hyviltä ajoilta tietojen säilyttämiseen. <clears throat> Muista asioista olen herra De Camposin kanssa aivan, yht, aivan yhtä mieltä. Lähiviikkoina sitten varmasti pääsemme yhteistyössä vielä eteenpäin. Mr. Ross, thank you. Uh... Kiitokset. Ja sitten herra Schmidt. Thank you very much. Um... Kiitos uh, puheenjohtaja ja kiitokseni myös esittelijälle. Minusta olet tehnyt hienoa työtä. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, ei se ole helppoa näissä olosuhteissa, kun pitäisi toimia tarkasti, koska muuten ei tule mitään. Tämä on erityisen tärkeä ja ajankohtainen asia. Tämä on itse asiassa hyvin poliittinen asiakirja, koska tässä on kysymys rahasta ja petoksista ja sanoisin korruptiosta. Me olemme kaikki lukeneet viime viikon raportin, kun komission jäsen Malmström julkisti ensimmäisen raporttinsa korruptiosta EU:ssa. Ja äh, se oli, tämä oli todella, ihmisten käsitys korruptiosta oli todella laaja. Miten tämä on mahdollista? Minä olin todellakin hämmästynyt jopa omassa maassani, että tämä oli niin korkea tämä luku. Mutta se on se, mikä tilanne on ja siksi meidän pitäisi mielestäni toimia hieman epätavallisella tavalla – ja suojella Euroopan unionin intressejä. Minä olen miettinyt sitä, mikäpä unioni on muuta kuin tulliunioni, koska siitähän kaikki alkoi. Joten siltä osin, ja hyvä kollega, tehän otitte myös se esiin, lähipäätösperiaatteen, tämä on niin kutsuttu, voisi sanoa keltainen kortti, joka aina jota aina heristetään. Toki minä kunnioitan sitä, mutta sitä ei pitäisi käyttää väärin. Ja minusta meidän tulee suojella Euroopan unionin intressejä. Ja oikeudellisesti me kykenemme siihen uskoakseni. Komissiolla ja Olafilla pitäisi olla vahvat välineet taistella taloudellista, taloudellisia petoksia vastaan ja saada informaatiota suoraan näiltä taloudellisilta toimijoilta – Minusta tämä on askel kohti oikeaa suuntaan. Aihe on arkaluontoinen, olen sitä samaa mieltä, mutta me, meidän on tehtävä tälle jotakin. Tässä menee liian paljon rahaa hukkaan. Esittelijä ehdotti, että jäsenvaltiot saisivat kahden viikon varoituksen. No se on tosi mielestäni ihan reilu sopimus varsinkin koska tässä säädellään yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission kesken ei komission ja taloudellisten toimijoiden välillä. Mutta kuten sanoin jo, minusta meidän pitäisi painostaa enemmän jäsenvaltioita. Meidän pitäisi, me, minusta me päästämme heidät ne liian helpolla usein. Minusta tässä pitäisi tehdä jotain. Aion tehdä joku sen tarkistuksen, mutta lopussa meidän täytyy kuitenkin päästä sopimukseen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa myös, mitä tulee tähän viittaukseen tietosuojadirektiiviin. Tämä ei välttämättä ole välttämätöntä, mutta me tarvitsemme kuitenkin selkeät säännöt, joilla suojelemme henkilötietoja. Se ehkä on tärkeintä, että ei jouduta ongelmiin Liben kanssa, mutta ehkäpä kuitenkin kaikkein tärkeintä, että emme joudu sitten ongelmiin kansalaistemme kanssa. Sitten nämä hallinnolliset järjestelyt ja tiedon jakamiseksi eivät ole riittävät tässä mielestäni. Ja se, millä tavalla tietoa jaetaan ja miten se järjestetään, tämän pitäisi olla myös hyvin selvää. Joten minä yritän näiltä osin muuttaa tätä ehdotusta, mutta muuten eh, edustaja De Campos on tehnyt erittäin hyvää työtä ja toivon mukaan me saamme vietyä tämän asian päätökseen. Good. Well, thank you very much. Kiitos. Toivottavasti tässä nyt ei ole liian fundamentalisteja, mutta katsotaan nyt sitten, minkälainen teidän liberaali näkemyksenne on. Heidi, haluaisitko sinä puhua vihreiden puolesta? McClarkin puhuu Foxin nimissä. Ja sitten jos on muita jäseniä, jotka haluavat puhua, niin Ilmoittakaapa siitä, koska muuten annan puheenvuoron sitten seuraavaksi komissiolle. Thank you, Chairman. Um, Mr. Fox is... Kiitoksia puheenjohtaja. Fox pyytää sanomaan, että hän on pitkälti samaa mieltä esittelijän mietiksestä. Hän kiittää esittelijä siitä, että korostaa missä määrin petoksia tapahtuu tulleissa ja minkälaisia menetyksiä tästä syntyy. On samaa mieltä siitä, että kattavampi tieto vastuullisesta tavarasta tarvitaan. Hän myös korostaa, että komission pitää vaatia näitä tietoja jäsenvaltiolta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin kuin esittelijäkin on ehdottanut, ja hän on sanonut siitä, että komission pitäisi saada passitustietoja vain taloudellisilta toimijoilta pyynnön jälkeen, joka tulee jäsenvaltiosta, josta on, jossa on kyse. Kuitenkin, koska hän ei ole samaa mieltä siitä, että jos ei jos tähän ei vasta, niin se olisi tällainen luvananto hiljaisesti, niin sitten äh, kun äh, hän on huolissaan tässä äh, talousen toimijan myöntymyksestä ja tässä viitataan yhteistyöhön jäsenvaltion ja komission välillä ja komission ei pitäisi yrittää heikentää tätä olla yhteydessä talousen toimijoihin ilman, että jäsenvaltiot ovat tämän nimenomaisesti hyväksyneet. On tärkeää, että korkea tietosuojatasoa toteutetaan. Pitää, tar- tarvitaan turvatoimia, että säännellään tietoihin pääsyä ja, ja voidaan korjata omia tietoja. Ja hän on myös huolissaan siitä, että kun annetaan pastustietoja ja kootaan ne yhteen tietokantaan, jota komissio valvoo, se voi olla kalliimpaa ja monimutkaisempaa kuin tässä esitetään. Jos tällaisia vaikeuksia voidaan selventää, hän odottaa yhteistyötä jäsenvaltion kanssa ja esittelijän kanssa, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja, näin voidaan sitten mahdollisesti estää petoksia Tulliliitossa. Kiitoksia. Much indeed. Uh, so... Kiitos. Nyt olemme kuulleet poliittiset ryhmät. Haluaako joku muu puhua tästä? No niin, ei. Eli nyt sitten ensimmäistä kertaa toivotan tervetulleeksi herra Janakiksen Olafista ja pyydänkin teitä nyt kommentoimaan tätä ehdotusta ja mitä täällä nyt on puhuttu. Olkaa hyvä. Thank you, <clears throat> thank you chairman. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että kutsuitte minut tähän kokoukseen. Tämä on todellakin ensimmäinen kerta minulle. On mukava olla täällä <clears throat> ja on mukava päästä työstämään tätä mietintöluonnosta esittelijän kanssa – joka lähtökohtaisesti tukee komission ehdotusta kaikilta olennaisilta osiltaan. Lisäksi voin todeta, että tämä ehdotus, joka on todellakin tärkeä äh, väline taistelusta tulipetoksia äh, vastaan, ja tämä lähestymistapa, joka täällä on otettu, äh, tehostaa toimenpiteitä ja vahvistaa myöskin komission ehdotusta. En käy kaikkia muutosehdotuksia yksityiskohtaisesti läpi, käyn hiukan sieltä täältä niitä läpi sillä tavoin, että tämä yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus meidän ehdotuksen kanssa säilyy. Tämä, että mitään yksityiskohtaisia, yksityisiä tietoja ei tietokannassa ole, se on erittäin tärkeää todellakin ja se kytkös, jonka hän on solminut uuden tietokannan ja vanhan tietokannan välillä on sellainen, joka yhden, tätä johdonmukaisuutta ja parantaa ja ehdotuksemme kiinteyttä lisää. Esittelijä tuossa avauspuheenvuorossaan nosti esille koko joukon määräyksiä, jotka ehdotuksesta jäivät puuttumaan – 16a artiklaa, joka vahvistaa esimerkiksi tiedon todistusaineiston hyväksyttävyyttä, käyttökelpoisuutta, siis joka molemminpuolisen yhteistyön kautta on saavutettu. Tärkeää on myöskin huomata, että tämä mietintöluonnos suuntaa katsetta vähän pidemmälle tulevaisuuteen, jopa siinä määrin, että eh, se luo eh, pohjaa tällä, eh, tämän näiden analyysien, äh, analyysien analysoinnin äh, ilma- ja maankuljetuksiin, eikä pelkästään sitä enää merikuljetuksiin, josta olemme nyt lähteneet liikkeelle tätä tiedonkeruuta hahmotellessamme. Meistä tämä on erittäin hyvä edistysaskel toki. Niin ikään haluaisin mainita sen tämän selvitysehdotuksen, selvennysehdotuksen, jonka ö, esittelijä mukaan ottanut artiklaamme, artik, artiklaamme siis 18h, jossa puhutaan taloudellisten toimijoiden hallussaan pitämän tiedon keräämiseen. Ymmärrän kyllä nämä vastalauseet ja perusvastustuksen vastahankaisuuden, joka jäsenmaista tätä kohtaan saattaa nousta koska tämä on vähän menee yli eh, tavallaan eh, heidän selkänsä takana. Sen, sen vuoksi eh, esittelijän muutosehdotus on kohtuullinen kompromissi sen välillä, mikä on tarpeen, ja sen välillä, mitä jäsenmaat voivat pitää hyväksyttävyyden rajoissa olevana. Hyvä kompromissiehdotus merkitsee sitä, että jäsenmaat pääsevät mukaan tähän prosessiin ja pystyvät sitten todistusaineistoa taloudellisilta toimijoilta, yritys, yrittäjiltä, yrityksiltä kerätä. Herra Rossin kommenttiin viitaten voin vastata, että en usko, että tässä on toi, tällainen läheisyysongelma, toissijaisuusongelma ollenkaan. Tässä on kysymys siitä, että mahdollistetaan yksityiltä sektorilta tiedon kerääminen Kyllä tällainen määräys on jo olemassa. 96 vuodelta oleva asetus 2185-96 vuodelta numeroinen paperi, joka mahdollistaa sen, että komissio paikan päällä tekee satunnaisia, omaisia tarkastuksia. Eli kyllä komissiolla jo tänäänkin päivänä on mahdollisuus saada asiakirjoja suoraan toimijoilta. Toki jäsenmaan yhteistyön kautta, mutta ei se ole välttämätöntä kuitenkaan. Siis välttämätöntä ei ole jäsenmailta edellyttää tai pyytää etukäteen suostumusta tähän. yhteistyöhön tietysti auttaa. Kreikka, Italia, Suomi ovat aika, aika, aika kaukana näiden asiakirjojen hake, hakemiseksi ja käyttää siihen monta työpäivää. Kyllä, kyllä kirjeen, kirjeen pitäisi riittää tässä. Ei tässä ole mitään subsidiariteettiongelmaa ollenkaan, kun se toimintamahdollisuus on jo olemassa. En voi olla loppuun lisäämättä näitä esittelijän ponnistuksia tekstin yksinkertaistamiseksi. Me tiedämme, miten komissiossa tekstejä laaditaan ja valmistellaan. Ja siitä saattaa tuloksena olla melkoisen monimutkainen ja vaikea selkoinen äh, tekstin, tekstin pätkä, kun kerran pyritään, kaikki pyrkivät olemaan mahdollisimman täsmällisiä ilmaustavoissaan. Esittelijä on äh, löytänyt, löytänyt koko joukon äh, erilaisia, erilaista toistoa, jopa niin pitkälle, että jotkut teksti, tekstikohdat toistavat jo tietoturvan tietoturva-asetuksessa määrättyjä velvoitteita. 45 asetus on siis pohjimmiltaan ö, pätevä ja voimassa oleva. Ei sieltä tarvitse niitä lainauksia tähän todellakaan ottaa. Minäkin kannatan kovasti tämän näiden ehdotustekstien yksinkertaistamista ja nimenomaan tämänkin. Ja ihan lopuksi toteaisin, herra puheenjohtaja, että että haluaisin on, onnitella esittelijää siitä, että, että hän on todellakin ymmärtänyt syvällisesti nämä tekniset kysymykset moniin, moniin tavoin myöskin komissiossa huomataan, miten vaikeaa meidän on näitä ymmärtää itse tykönämmekin. Sikäli hatunnoston arvoinen panos esittelijältä tekstin tekstin oikaisemiseksi ja yksinkertaistamiseksi ja myöskin ne muutokset sitten ovat tervetulleita, jotka edelleen tehostavat sisämarkkinoiden turvaa ja EUn, EUn taloudellisten etujen turvaamista petosta vastaan, tullipetoksia vastaan. Kiitos. Uh, Kiitokset teidän hyvästä vastauksestanne. Antaisin nyt esittelijälle puheenvuoron niin, että hän voi viedä vetää yhteen tämän ja, ja sitten me var, varmistamme vielä aikataulun. Professor äh, Correa de Campos, olkaa hyvä. Muito obrigado, senhor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää kollegoja, varjoesittelijöitä. He varsin lyhyessä ajassa pystyivät pureutumaan tähän aika hankalaan ja monimutkaisenkin aihepiiriin. Siksi tämä tietysti on tärkeä asia. Pitää pystyä tätä kautta suojelemaan kuluttajia. me olemme vierailleet monissa maissa ja kun vierailemme muissa maissa, niin me kuulemme monenlaisia valituksia myös parlamentin jäseneltä koskien tullipetoksia. Ja tullatut tavarat ja sitten tullaamattomat tavarat. Usein tätä, tästä epäkohdasta valitetaan ja meidän täytyy pystyä toimimaan, eikä vain myöntää, että tällaista nyt vaan tapahtuu ja ihmiset valittavat. Meidän pitää myös muistaa se, että tullipetoksilla käydään yhtä perusrahoituslähdettä vastaan EU:ssa. Se heikentää tämän rahoituksen tehokkuutta. Jatkuvasti kuulemme sellaista, että meidän pitää löytää keinot saada lisää rahoitusta eri asioille. Meillä, meillä on, me, me tarvitsemme kestävä pohjasta rahoitusta EUlle. Tässä meillä on mekanismi, joka on jo käytettävissä. Emmekä tee kuitenkaan tarpeeksi, jotta maksimoisimme sen käyttömahdollisuudet ja täyttäisimme silloin, silloin nämä kaksi tavoitetta. Ensinnäkin meidän pitää suojella kuluttajiamme, meidän pitää tietää, mitä näissä konteissa oikein on, onko tavara sitä, mitä sanotaan olevan, ja toiseksi meidän pitää täyttää tavoite löytää tarvittavaa rahoitusta EUn toiminnalle. Herra Ross hän esitti varsin mielenkiintoisen kannanoton, joka oli hyödyllinen, ja tämä saa meidät ajattelemaan asioita yksityiskohtaisesti. Tässä oli kyse henkilökohtaisista kysymyksistä, ja olen saanut kommentteja Libeltä, KONT-valiokunnalta, maatalousvaliokunnalta, eivätkä ne ole halunneet laatia lausuntoa tähän mietintöön Joten herra Ross on oikeastaan eniten eri mieltä tästä tietojen suorasta saannista taloudelliset taloudellisten toimijoiden kohdalla. Me emme väitä, että tämä pitäisi nyt suoraan alkaa näin tapahtua, vaan välityksen kautta jäsenvaltioiden pyynnöstä, mutta me, me emme kuitenkaan voi suvaita sellaista, että vastaukset näihin pyyntöihin kestävät kuukausi kaupalla, vaikka lyhyessäkin aikavälissä vastauksia voitaisiin saada. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että aika kuluu, kuukaudesta tulee vuosia ja sitten huomaammekin, että rikkoilla ei ole mitään pakotetta muuttaa toimintaansa, vaan he ovat kaikessa rauhassa jatkaa rikollista toimintaansa, joten Toimet, joita ehdotan, ovat kompromisseja, mutta tietysti olen aivan avoin neuvottelemaan näistä kysymyksistä ja toimimaan yhdessä varjoesittelijöiden kanssa, jotta saataisiin toivottu tulos. Mitä tulee eri vuosirajoista, jopa seitsemästä vuodesta, niin varmasti tästä voimme sopia ilman sen suurempia ongelmia. Haluaisin kiittää myös herra Smithia hänen ehdotuksestaan. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että meidän täytyy pystyä toimimaan ja ilman minkälaista fundamentalismia meidän pitää pystyä suojelmaan kuluttajia ja myös EU-toimielimiä ja viranomaisia. Olafin ja komission pitää työskennellä yhdessä ja saada tietoja taloudellisilta toimijoilta. Ja kuten sanoin aikaisemmin, kaksi viikkoa on jo kompromissi, mutta tästäkin me voimme neuvotella. Mitä tulee vielä tietosuojaan? Tietosuoja-ajatus sen ei ole tarkoituksena suojella näitä rikkoja, vaan kuluttajia. Siitä vain on kysymys. Ei tässä ole kysymys siitä, että luotaisiin jonkinlainen läpipääsemätön suojus että suojelisimme näitä rikkomuksen tekijöitä, eikä suinkaan kuluttajia, vaan siis suojelemme kuluttajan oikeuksia. Heidän pitää voida nauttia tietosuojasta. Olen myös samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että tie, tietojen vaihtotoimien pitää olla aivan yksiselitteisiä. Herra Fox teki myös muutamia ehdotuksia ne käyvät vähän yhteen tämän ehdotuksen kanssa, eivät ole samanlaisia kuin perustelun tässä luonnoksessa. Tässä puhutaan siitä, että jäsenvaltiot kieltäytyvät myöntämästä tietoja. Joissakin tapauksissa ne teevät, tekevät näin yksiselitteisesti tai, tai sitten niin, että eivät vain vastaa ja antavat ajan kulua. Mielestäni on paljon tehokkaampaa saada käyttöön kunnollinen menettelytapa. Komission oikeuksiin kuuluu, tai anteeksi, jäsenvaltiolla on oikeus kieltäytyä, mutta jos se ei näin oikeana ajankohtana tee, niin ehkä voisimme keskustella näistä aikarajoista, missä vaiheessa me voidaan tulkita sanattomaksi kieltäytymiksi, mutta tässä tarvitaan tietty, tietty aikaraja. Jos silloinkaan tietoja ei tule, komissio voi, on oikeutettu puolustamaan omia etujaan. Kysehän on silloin meidän kaikkien eduista. Mitä tulee siihen seikkaan, että komissiolla ei ole kerättyä tietoa, niin tällä hetkellä tilanne on oikeastaan ihan toisenlainen. Tieto on niin hajanaista, että se aiheuttaa ongelmia, kun pyritään tarttumaan petostapauksiin ja selvittämään niitä, joten tämä tieto ei, tätäkin tietoa ei voida hyväksikäyttää kunnolla lyhyessä ajassa, mutta jos se tietty tietokanta, niin sitä kautta olisi käytössä väline, jota yhdessä hallinnoiden voisimme käyttää saada aikaan sopivan aikarajan, missä päästä näihin tuloksiin. Vielä kiittäisin komissiota heidän kommenteistaan. En ole itse koskaan ollut tulliviranomainen itse, mutta olen pannut merkille, että tulli viranomaiset ovat oikeastaan yksi kaikkein tärkeimmistä virkamiesryhmistä jäsenvaltioissa – tunnen suurta kunnioitusta heitä kohtaan, heitä rahoituslähettä kohtaan, mutta minun täytyy kyllä myöntää, että haluaisin puolustaa vieläkin enemmän meidän kuluttajiamme. Tämän takia mietintö on keskittynyt niin asioihin, mihin se keskittyy. Tässä korostaa siis rahoitusta. Tietysti tätä voitaisiin käsitellä myös valvontavaliokunnassakin, mutta tämä kuitenkin tuli nyt tähän valiokuntaan, koska me olemme sitä mieltä, että tämä on kaikkein tärkein tavoite. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Hyvä, kiitos teidän hyvin yksityiskohtaisesta vastauksestanne. Ja tässä on ollut paljon työtä ja yksityiskohtia. Tarkistusten määräaika on keskiviikko kello 12. Olen pahoillani. Meillä on todella tiukka määräaika, mutta kaikki ovat nyt työskennelleet tämän parissa. Sitten me puhumme 3. maaliskuuta kokouksessa tarkistuksista ja äänestämme 18. maaliskuuta. Ja toivon mukaan sitten, käsittääkseni meillä on jo aika täysistunnossa lopulliselle äänestykselle. Ja katsotaan sitten, haluaako Kreikka puheenjohtajamaana keskustella kanssamme vaikea löytää ehkä sopimusta näin nopeassa aikataulussa, mutta katsotaan kuinka käy. Tämä siis aikataulu, joten eh, odotamme teidän tarkistuksianne ja keskustelemme 3. maaliskuuta ja kiitokset komissiolle siitä, että he olivat paikalla ensimmäistä kertaa. Luonnollisesti olette tervetulleita palaamaan tänne katsomaan, kuinka tarkistuksia käsitellään. Hyvä, kiitos. Me olemme noin viisi minuuttia edellä aikataulusta, mutta Eera Maijer on paikalla, joten voimme siirtyä suoraan näihin matkapaketteihin, jos se sopii kaikille. Onko meillä komissio paikalla? Ai, ovat ulkona. No annetaan heille minuutti, jos te sieltä heidät sisään ohjaisitte. Haluan, että komissio on paikalla, että he kuulevat esittelijän viisaat sanat. Viisi minuuttia. Selvä, odotellaan tässä nyt sitten. Muutama minuutti, että kaikki ovat paikalla. Okay. All right. Mr. Meyer would like us to start punctually. Meyer haluat, me aloitamme tasan kello neljä, jos se sopii. Eli ihan pieni tauko. Odotamme meidän Meyerin avustajaa ja komissiota. Joten odotamme hetkosen. So, ladies and gentlemen, according to me, it is exactly four o'clock. No niin, kello on tasan neljä. Joten ehkä me nyt sitten aloitamme. Muistuttaisin kollegoita, että esityslistassa olevat kellonajat ovat vain ohjeellisia. Emme me aina ole myöhässä, joskus olemme hieman etuajassakin ihan vain muistutukseksi. Pidämme mielellämme kiinni toki aikatauluistamme tässä valiokunnassa. Mutta on suuri ilo toivottaa herra Mayer tervetulleeksi, samoin kuin kaikki varjoesittelijät, samoin kuin komissio, joka puhuu. Kuka teistä puhuu? Kosta Petra on paikalla ainakin. Ja herra Matja, puhutteko te molemmat? Kumpi teistä puhuu? Ah, herra Matja. Joten käsittelemme kompromissitarkistuksia ennen huomista äänestystä. Meillä on 16 kompromissitarkistusta, joten annan puheenvuoron esittelijälle, niin että hän voi esitellä työnsä tulokset ja sitten kuulemme varjoesittelijöitä Koferati, Smith, nähtävästi Helvigin puolesta, joka on alderyhmän esittelijä, Ryyle, vihreästä ryhmästä, McClarkin, EKRn ja herra Dion Häntä en näe. Joten äh, sen pidemmittä puheitta. Herra Mayer, olkaa hyvä. Ja, danke. Kiitos äh, puheenjohtaja. Hyvät äh, kollegat. Meillä oli kaiken kaikkiaan 435 tarkistusta ja sen lisäksi 100 tarkistusta TRAN-valiokunnalta. Yhdessä varjoesittelijöiden kanssa olemme laatineet 16 tarkistu, kompromissitarkistusta. Meillä on viisi kokousta varjoesittelijöiden kanssa ja haluan nyt jo sanoa, että nämä tapaamiset ovat olleet hyvin rakentavia ja hedelmällisiä. Erityisesti tämä viimeisin tapaaminen viime viikolla, jossa olivat läsnä, täällä läsnä olevat kollegat myös. Tämä mahdollisti sen, että kaikkein tärkeimmiltä osin kykenimme saavuttamaan kompromissen. Aloitan tästä kaikkein tärkeimmästä muutoksesta verrattuna komission tekstiin on se, että että me poistamme tämän click-through-osan. Äh, Eli äh, tässä tavalla me teemme eron nyt eri yritysten ja äh, matkojen kesken. Eli teemme eron pakettimatkojen ja avustettujen matkajärjestelyiden kesken. Eli tässä on kysymys nyt mainonnasta. Kun joku sanoo Majorka ensimmäinen viiva 7. heinäkuuta, se ei liity henkilöön, eikä siinä identifioida ketään ihmistä. Sillä tavalla voi tehdä mainontaa, mutta heti kun on jotain ihmisen tietoja, nimi, syntymäaika, mitä tahansa henkilötietoja, passi, luottokortti on tässä mukana. Silloin se ei enää ole mainontaa, vaan se on joko matkapaketti tai tällainen matkajärjestely. Tämä on nyt se kaikkein tärkein ero. Me olemme puhuneet tästä komission kanssa ja komissio ei vieläkään ole kovin ihastunut tähän, mutta hyvät kollegat, täytyy olla mahdollista, kun varaa esimerkiksi lento- tai junamatkan että kun tämä kuluttaja saa vapaasti kaikenlaisia mainoksia, että hän voi klikata eteenpäin, viellyttääkö häntä tämä hotelli tai tuo tai tämä, ilman että hän joutuu kauan etsimään internetistä soveliasta tarjousta. Mutta kuten sanoin, on, tämä on tärkeää e, niin, että annetaan vain matkan kohde ja tiedot, eli ei sen enempää. Toinen asia, joka liittyy tähän käyttöalaan, nämä tällaiset äh, matkapaketit äh, eivät ole tässä mukana, mikäli sitä ei tule minkään näköistä äh, taloudellista voittoa. Ja sitten taas kun on kysymys työmatkoista, siinä on tällaiset tietynlaiset reunaehdot. Huomioikaa myös se, että jäsenvaltiot voivat aina mennä eteenpäin tavallaan kansallisen oikeutensa mukaisesti. Meillä on, me olemme ottaneet tämän mukaan myös kuluttajasuojadirektiivi niin, että tämä olisi selkeämpi. Eli tämän osan me olemme ottaneet copy-pastinä kuluttajasuojadirektiivistä niin, että meillä on tässä identtiset sanamuodot ja säännöt. Kolmas asia, maksujen muutokset. Niitä voidaan tehdä vain mikäli ne eivät ole järjestäjän tekemiä, vaan ylimääräisiä kuluja, kuten verot ovat nousseet tai kerosiinin tai bensan hinta on noussut, ja jos ne ovat korkeampia kuin kolme prosenttia. Toisaalta, jos ne ovat yli 8 prosenttia, silloin matkustaja voi vetäytyä tästä sopimuksesta ilman kuluja sitten hänellä on mahdollisuus saada myös vaihtoehtoinen tarjous, joka on verrattavissa siihen ensimmäiseen matkaan. Sama koskee myös merkittäviä muutoksia, jotka on varattu. Eli siis jos hinta on korkeampi tai tätä vaihtoehtoista tarjousta ei hyväksytä, niin silloin kaikki kustannukset ja lisäkustannukset matkajärjestäjän on maksettava, korvattava kuluttajalle. Sitten äh, informaatio erityisolosuhteista, odottamattomista olosuhteista. Tämä on hyvin pitkälti identtinen lentomatkustajan oikeuksien kanssa. Tästä käytiin pitkää keskustelua ja päädymme lopulta tästä kompromissiin. Ja uskon, että tämä kompromissi tulee antamaan selkeyttä kuluttajille eli siis viiteen yöhön asti maksimissaan 125 euroa on per yökustannus. Yksi ero tässä kuitenkin on, jos on puhdas lentomatka tai matkapaketti. Nimittäin järjestäjä järjestäjällä on oikeus ensin järjestää tämä yöpyminen, majoitus ja tarjota sitä. Ja silloin on mahdollisuus viedä alle tämän 125 euron. Mutta tämän majoituksen kategorian täytyy olla sama kuin se varattu. Tai sitten voidaan sanoa, että me jäämme tähän nykyiseen hotelliin eikä ole pakko muuttaa, mikäli se vain on mahdollista. Niin sehän on kuluttajan hyödyksi, että ei tarvitse pakata kaikkea ja siirtyä toiseen huoneeseen tai hotelliin. Viides asia. Tällaiset lisäpalvelut. Niitä, ne ovat tämä vain osa tällaista matkapakettia, kun ne on, niitä tarjotaan erityisesti kuluttajalle ja jotka ovat selkeästi osa tätä matkaa tai 25 prosenttia kokonaishinnasta. Tällä optiolla näitä ovat esimerkiksi kuljetus lentokentän ja majoituksen välillä, maa, esimerkiksi äh, illalliset, nämä eivät ole osa tätä. Tämä on hyvin tärkeää, jos puhutaan hotelliyöstä ja näistä sinne tarjotettavista lisäpalveluista. Kuudes, mikäli on äh, sitten maksukyvyttömyyttä, niin me tässä me teemme myös hyvin selvät erot äh, näiden avustettujen matkajärjestelyjen ja matkapakettien välillä. Avustetut matkajärjestelyt, siinä jokainen matkajärjestäjä on vastuussa omista palveluistaan. Ja sen lisäksi on tärkeää, että matkustajilla on mahdollisuus jatkaa tätä matkaa, mikäli he niin haluavat ja mikäli se on mahdollista. Seitsemäs asia tässä oli myös äh, muutoksia vastuuseen, matkajärjestäjän vastuussa. Me olemme työstäneet tässä sellaisen kompromissin, joka kattaa nämä muutokset, mutta jättää kuitenkin jäsenvaltiolle tilaa itse määritellä asian. Tämä oli paras optio sen vuoksi, että eri jäsenvaltioissa on erilaisia vastuuvaihtoehtoja. Tämä on oikeastaan ainoa artikla, jossa eh, ei niinkään harmonisoida sisämarkkinoiden yhtenäisyyden eh, puolesta. Ja tässä on myös otettu suoraan kuluttajasuojadirektiivistä teksti. Eli tässä harmonisoidaan, mutta tässä on poikkeusmahdollisuus ja Ranskan kollega Juvin on tehnyt tähän vastaavan tarkistuksen, mutta myös muita maita on ilmoittanut, että heillä on erilaisia järjestelyitä ja niin kauan kun se edistää kuluttajan asemaa, niin silloin nämä jäsenvaltiot voivat eh, laajentaa ja lisätä kuluttajan oikeuksia. Nämä olivat nämä kaikkein tärkeimmät asiat. Voimme keskustella tästä edelleen, mutta mehän olemme puhuneet tästä jo tuntikausia. Mutta haluaisin kuitenkin vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Yksi asia, jonka olen vielä vetänyt takaisin ja ilmoitinkin sen viimeisimmässä varjo esittelijöiden tapaamisessa, nimittäin tämä peruutusoikeus. Minä olen sen vetänyt takaisin sen vuoksi, että jos varaa esimerkiksi online tai ostaa jotakin online, niin silloinhan on oikeus perua tämä tai palauttaa tämä tuote. Tehän tiedätte, että internettiä käytetään yhä enemmän, yhä enemmän varataan matkoja internetin kautta ja nykyisessä direktiivissä ei ole huomioitu internettiä sen vuoksi, että silloin kun tämä direktiivi astui voimaan, ne niin koko ei ollut olemassa. Kuitenkin näissä matkapaketeissa ja avustetuissa matkajärjestelyissä on niin paljon erityisyyksiä, esimerkiksi lisää lentoja, joita matkajärjestäjä tai matkavälittäjä ei ole varannut että minä päätin sitten loppujen lopuksi, että myös mitä tulee tähän peruutuksiin, että minä vedän tämän osan takaisin. Tranilla on tarkistus, jossa tästä puhutaan ja tästä äänestetään ja katsotaan sitten, mitä, vaalio, tai mitä täysistunto viisaudessaan päättää aiheesta. Eli tämä tässä minun esitykseni. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitos. Kiitos tästä ja kiitos tästä kovasta työstä. Olette todellakin järjestänyt usean kokouksen, että nämä kompromissit on saatu aikaisesti. Katsotaanpas nyt sitten, mihin muut poliittiset ryhmät ovat päässeet. Ja aloitetaan sitten Sergio Coferatista, SND-ryhmästä. Ole hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin erityisesti esittelijää ja muita varjoesittelijöitä. Erittäin suuresta avoimuudesta. Tämä ei ole ollut mikään helppo tehtävä, koska me aloittimme lainsäädäntötilanteesta, joka vaihteli maassa toiseen suuresti ja harmonisaatio yhdenmukaistaminen saattaa olla kyllä tavoitteena, mutta siihen on varsin vaikea päästä. Ja koskaan ei pidä unohtaa sitä, että teknisesti aihe, johon olemme yrittäneet puureutua, oli myös varsin hankala. Esimerkiksi suhde käyttäjien ja järjestäjien ja palvelun tarjoajien välillä. ja ne, jotka käytännössä sitten tämän kaiken järjestävät. Hyvällä tahdolla kuitenkin mielestäni olemme pystyneet saamaan aikaan tärkeitä kompromisseja ja niitä juuri tässä herra Mayer läpi kävi. Haluaisin ottaa esille yhden asian tässä alussa. On tärkeää kompromissien kohdalla, että saamme vahvistuksen jäsenvaltioilta siitä, että jatkossakin haluavat suojella kuluttajien etuja tässä asiassa. Tätä me olemme jatkuvasti pitäneet esillä ja toivon, että näin tulee sitten myös olemaan ja että se toteutuu myös yhdenmukaistamisen yhteydessä. Jäsenvaltiot pitää, pitää ajan tasalla asiassa. Esimerkiksi tämä koskee sitä, jolloin jäsenvaltiot voivat ottaa mukaan matkoja, jotka kestävät vähemmän kuin vuorokauden, tai matkat ovat voittoa tuottamaton, tuottamattomia. Vielä määritelmistä kompromissi, johon päädyimme, ei ole sitova. Ja olemme kuitenkin tässä edenneet asiassa. Ja hyvä onkin, sanoisin vielä esittelijälle ja muille kollegoille, että kun ajatellaan komission kommentteja ja huomioita, joita on tullut liikennevaliokunnasta, jos on tunne siitä, että, tar- että täytyy laajentaa näitä määritelmiä, niin mitä tulee SD-ryhmään ja mitä minun tulee, niin me olemme valmiita kyllä ryhtymään keskusteluihin ja neuvotteluihin. Olemme edistyneet ja se on erittäin hyvä asia. Ja jos joku toivoo, että tarkasteltaisiin uudestaan osaa tehdystä työstä, niin mielelläni voimme uudestaankin alkaa keskustelemaan. Olen erittäin tyytyväinen kompromista koskien artikloja 8 ja 9. Ne takaavat sen, että mitään huomattavia muutoksia sopimukseen ei voida tehdä ilman matkustajan suostumusta. Olemme valmiit äänestämään tekstistä Tämä olisi parlamentin ensimmäinen, ensimmäisen käsittelyn kanta. Ja sen jälkeen voimme sitten neuvotella komission ja neuvoston kanssa. Siksi onkin erittäin tärkeää, että tarkasti määritellään, miten me haluamme suojella kuluttajan parhaimpia etuja. Ja tietysti tämä on aivan yhtä vaikeaa kuin se työ, jota tähän mennessä on jo tehty tästä syystä on hyvä, jos meillä on selkeä kanta joistakin näistä alueista. Sitten muihin asioihin, jotka esittelijä otti esille. Nämä liittyvät kompromisseihin, koska nämä tarkistukset ovat vielä tavallaan pöydällä ja sitten nähdään, minkälaisia tuloksia saadaan, kun niistä äänestetään. Luonnollisesti ratkaisujen päätään näillä alueilla, voi nostaa tuloksen profiilia, johon voimme päätyä, kun ajatellaan sitä, missä maiden lähentymistä saatu aikaan kompromisseissa. Esittelijä jättää tämän nyt parlamentin päätettäväksi. Tämän valiokunnan kannat ovat erittäin tärkeässä asemassa. Samoin tähän vaikuttaa liikennevaliokunnan kanta. Näin ehkä saadaan mahdollisimman hyvä yhdistelmä eri asioita. Olen varma, että tämä hyvä keskustelu tulee jatkumaan parlamentissa. Jos jotakin vain voimme tehdä, jotta voimme lisätä oikeudesta varmuutta käyttäjien kohdalla, niin se on kyllä tämän, se on tämän työn arvoista. Tietysti on olemassa kuluttajan oikeusdirektiivi, joitakin näitä kysymyksiä on ollut tässäkin mukana ja se on mielestäni hyvä pohja edetä. Joten jälleen kerran kiitoksia yhteistyöstä, jota meillä tähän mennessä on ollut, ja olen varma, että pystymme vielä määrällisesti parantamaan tekstiä kun lähestymme äänestystä täysistunnossa ja voimme sitten katsoa, voidaanko tätä vielä pystyäkin parantamaan. Kiitoksia. Uh, thank you very much indeed. Eh, kiitos kovasti. Herra, herra Schmidt, joka on tuolla Alden varjoesittelijän kaavussa. Eh, kiitoksia. Näytän siltä, että minä olen päivystävä liberaali tänä iltapäivänä pahoillani, pahoillani siitä. Hel, Helvök, e, Helvök e, pahoittelee, ettei päässyt paikalle. Mutta kompromissit ovat hänen, hänen mieleensä. Hän kiittää esittelijää hyvästä työstä ja muita esit- varjoesittelijöitä joustavuudesta, kun on päästy sopimukseen näistä kompromisseista. Helvik voi, Helvik voi mm, useimpia tukea koska ne parantavat tätä direktiiviehdotusta. Meillä on muutama kiista kohta, mitä tulee 17 johdantaosan kappaleeseen esimerkiksi näitä, <clears throat> näitä lisäpalveluja ja korvauksia, eli niiden osuus on vain enintään 25 prosenttia kokonaispakettihinnasta. Meistä se on vielä alhainen ja tulee, tulisi laajentamaan direktiivin soveltamisaluetta merkittävästi ja tulisi myöskin sitten vaikuttamaan pienten toimijoiden. Helvet piti 40 prosenttia suhteellisen sopivana osuutena tästä koko paketista. Ryhmällämme on myöskin epäilyksensä, mitä, mitä tulee kompromissi kahdeksaan meistä kuluttajasuojadirektiivin äh, vastaava pykälä sopisi, ei artikla D sitten sopisi näisten etäsopimusten äh, pätevyyteen, joka sisältää myöskin sitä sopimusta edeltävän informaation, mutta se on tämän direktiivin artiklassa neljä jo katettu, eli tämästä saattaa ilmetä päällekkäisyyttä, mutta kuten sanottu näistä muista muutamista äh, pikkuseikoista no, huolimatta me pidämme herran Maijer tätä erittäin hyvänä. Kuluttajan suoja tässä paranee ja samoin sitten myöskin tietenkin itse ala hyötyy tästä oikeusvarmuuden parantamisesta. Kiitoksia, herra Schmidt. Mukava, mukava että olette tämän päivystävän liberaalin roolissa nyt sitten. Kiitoksia siitä kovasti. Edustaja Ryyle. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä ja pari esittelijöitä yhteistyömme oli erittäin hyvä, mutta aikaa oli todella niukasti, aika paine oli melko kova ja aika hyvää tuloksen mielestäni saimme aikaiseksi sieltä että muutama seikka, jossa olemme hiukan lisää eri linjoilla, esimerkiksi nämä lisäpalvelut, esim ja, ja niistä ei välttämättä puhuta matkana. Sanaa travel ei mainita sinä ollenkaan, niistä täytyy ne sitten varmaan äänestää. Sitten tämmöiset liikematkat, kuuluvatko ne soveltamisalaan vai eivät, sekin on yksi asia, josta vielä pitää tehdä. Ja sitten mitä sitten tulee tähän perutuksoikeuteen te, teidän 48 tunnin raja internetissä on ihan hyvä, mutta muuten se ei, ei ole hyvä. Tiedätte varmaan, mihin suuntaan olemme menossa. Sitähän on yhtä seikkaa painottaa meille erittäin tärkeää. Kun me puhumme tästä koko paketista, niin se on erittäin tärkeää, että tunnustetaan se, että kuluttajat eivät ole samanlaisia, eivät heidän toimensa ole samankaltaiset. Kaikki monet tässä valiokunnassa näkevät silmissään sen, sen, sen kuluttajan, joka vaan tyytyy vähimpään. Mutta sitten on jakin tietenkin, jotka haluavat hyviäkin palveluja ja ja Herra Mayerkin erottaa kolme erilaista tyyppiä. Yksi totesi, että okei, meillä on tällainen paket, matkapaketti, ja sitten meillä on me, me, me, me, puhtaat tarjoukset ja sitten sinne välissä olevat tai mitä muissa no, tarko, tar, tarkoituksesta ole, mutta jos nämä, ta, nämä palvelut otetaan siihen mukaan sitten, niin sitten eivät enää siinä sitten olekaan mukana tämän direktiivin puitteissa, eikä, eikä asiakas sitä varmaankaan sitten ymmärrä enää kaivatakaan. Miten kaikki, esimerkiksi nuor, nuoret ihmiset yhä vähemmän osa, osa, osallistuvat näille pakettimatkoille mat, ja haluavat omia, omin päin näitä omatoimimatkojensa tehdä ja sitä kautta sitten tarkastelevat näitä lisäpalvelutarjouksia alun, alun alkaenkin ajatellut, että mä pääsen näin hyvänkään tulokseen, mutta ne, siis nämä lisäpalvelut ja liikematkat, niin jos ne saadaan vielä reilaan, niin ihan hyvin voimme äänestää tämän puolesta. No, Thank you very much. Uh, Mrs. McClarkin. Kiitokset ja sitten McClarkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijä. Haluaisin todella kiittää lämpimästi esittelijä samoin keskustossa emme ehkä aina ole olleet ihan samaa mieltä, mutta mielestäni olemme saavuttaneet varsin hyviä kompromisseja pitkin matkaan. Ensinnäkin määritelmä pakettimatkoista yhdistetty matkajärjestelmä on meille prioriteettikysymys ja se on, on erittäin tärkeä tuollainen ero tapahtuu näiden kahden välillä selkeysdirektiivissä on tärkeää sekä kuluttajille että yrityksille. Yritin perustella sitä, että paketteihin pitää ottaa matkustajan kuljetus, mutta ikävä kyllä kollegat eivät ole samaa mieltä asiasta, mutta kuitenkin olen tyytyväinen siihen, että pakettimääritelmä on saatu aikaan ja palvelun, matkustajan pitänyt valita kaikki nämä palvelut etukäteen ja hän on sopinut ja luvannut maksaa tästä. Tämä tulee aivan selväksi ja olemme yhdistäneet tämän myös 24 tunnin periodiin. Tämä on hyvä niin pakettimatkoissa kuin avustetuissa matkajärjestelyissä tai yksityisissä matkajärjestelyissä, niin että tässä saatiin tätä selkeyttä. selkeyttä ja aikarautat myös että Minulla on kyllä muutamia ongelmakohtia, jotka ottaisin esille varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa. Edelleen yksi näistä liittyy määritelmää yhdisten matkajärjestelystä. Tämä liittyy henkilökohtaista tietojen siirrossa tällä hetkellä järjestelyt, jotka ovat nyt käytössä ja tämmöistä, että voidaan tietoja siirtää kohteesta ja ajankohdasta tähän kuluttajat nyt luottavat, että he suojellaan tältä osin. Ja jos tässä siirretään tietoja tai elementtitietoja muualle, niin tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että matkustajat, jotka luottavat tähän määritelmään tietojen siirtämisestä, eivät saakaan sitä suojantasoa, joka tähän mennessä on ollut tilanne. Ja tämä ei varmastikaan ole meidän tarkoituksenamme, siksi haluaisin, että palaisimme vielä asiaan ja panisimme yksityiskohtaiset tiedot ajankohdasta ja päämäärästä, niin että me vähennä kuluttajan suojan tasoa, joka tällä hetkellä on olemassa ja joka löytyy myös komission ehdotuksesta edelleen johtoson kappaleesta 17 samat varaukset siinäkin, joita Aldellakin on koskien oheispalveluiden prosenttiosuudelle. En ole varma, että 25 prosenttia on tarpeeksi korkea ja pitäisi, sitä pitää pitää merkittävänä pyytäisin 35 prosenttia. Ja toivottavasti tämä on sellainen asia, jota voisimme yhdessä tarkastella, jotta lisättäisiin tätä erityisesti, koska Vihreä ja ALDE myös ehdottivat jopa 40 prosenttia tässä kohtaa. Ja jos voitaisiin joku sopimus tässä saada aikaan halusin ottaa tämän perutusoikeuden, mutta nyt kun tiedän, että tämä on vedetty pois, niin tämä on ihan ok. Asia on jo ratkaistu ennen äänestystä. Sitten kompromista 10, en ole vieläkään tyytyväinen tähän tekstiin, jos olisi parempi äänestää komission alkuperäisen tekstin mukaisesti mukaan lukien öö, majoituskysymys. En ole varma, että tämä hetkinen teksti on sa- samalla linjoilla asetuksen kanssa matkustajan oikeuksista ja silloin ehkä järjestelmä tulee korkeampi taakka kuin on tarpeen olosuhteissa, jotka jo määritelmän mukaisesti on otettu huomioon. Ja en myöskään puolla tätä suullista tarkistusta numero, numero yksi. Minä en usko, että se on suhteessa matkustajan oikeuksiin. Sitten matkan järjestäjän ei pitäisi, pitäisi alistaa kovemmille säännöille kuin matkan äh, kuljetuksen järjestäjätkään. Sitten kompromissi 14 me käytämme sanaa välitön immediate, mitä tulee korvaukseen, rahan palautukseen. En ole varma, tämä on ihan oikea. Pitäisi, sana pitäisi ehkä myös poistaa tämä establishing the territory, koska tämä saattaisi johtaa siihen, että yritykset muuttavat perustoimintatapansa ja tämä joten tunnen huolta siitä, että sitä taakkaa yritykselle ja lasketaan kuluttajan jo aivan erityisesti ja vieläkin on, minulla on jotakin varauksia näistä ehdotuksista, joita sd ryhmä on ehdottanut, ehdottanut artiklosta 8 ja 9. Ja jälleen tässä taakka, joka tulisi voimaan, en usko, että se on kovinkaan käytännöllinen. Ja nämä hinnanalennukset juuri tässä kohdassa ymmärtääkseni kuitenkin kompromissit ovat kompromisseja ja meidän pitää aina jostakin luopua, mutta meillä on tietysti samanaikaisesti joitakin ehdottomia rajalinjoja, joista emme luovu. Tämä vielä viimeinen yritykseni niin pyritän vakuuttamaan teidät, että saisimme uuden ratkaisun prosenttiosuuksista ja että voisimme tarkastella tietoja, joita siirtään, jotta tulee aivan selväksi se, että emme mitenkään laske kuluttajan suojan tasoa ja että direktiivin tarkoitus tulee aivan selväksi. Kiitos. Good. Anybody else want to... Uh... Haluaako joku muu puhua? Ah, edustaja Steiner. Thank you, um, Mr. Chairman. I think that is... Kiitos. <clears throat> Mukava päästä kiittämään esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän työstään. Olen olen hyvä, kuten on todettu, tämä koko nämä, nämä terminologiset kysymyksetkin otettu mukaan, että tässä esimerkiksi Englannissa että, että näyttäisi johonkin näyttäisi enemmän vammaisten matka, matkailulta paketti, matkapakettien yhteydessä hyvä selvennys tämä koko otsikko. Karakoperaatin kompromissit artiklasta 80 ovat tervetulleita, mutta olen sitä mieltä myöskin, että, e, että ne kysymykset, joilla pyrit, on päätetty selvittää mm, tätä vastuukysymyksiä, ovat hyviä tavoitteena niin ikään Äh, huomenna tämä on edessämme jälleen. Mihin ollaan menossa? Osaako esittelijä sanoa, onko meillä ensimmäisessä käsittelyssä sopimus syntymässä? Ja jos näin, miten ja missä, milloin? Ja jos ei, niin miten varmistamme sitten, että, että tämä ehdotus sitten vielä päätyy uuden parlamentin käsittelyyn? Kiitos. So, we'll, that, olen vakuutus, että herra Mayer ottaa asian esiin. Ja näen, että Dennis on tullut paikalle. Haluatko sinä vielä? Äänä sinä juuri tulit. Mä seuraan matkan, äh, seuraan keskustelun aikana, mutta äh, listalla ne niin olette varjoesittelijä myös tässä, mutta okei. Okay. Haluaako joku muu vielä puhua? Ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron, niin huomioin, että meillä on TRAN-valiokunnan esittelijä, joka laatii säännön 49 alaisena meille lausunnon ja oikeusasioiden valiokunnasta. Lichtenberger on tehnyt myös lausunnon. Olemme kutsuneet molemmat tänne, mutta nähtävästi kummastakaan valiokunnasta ei ole täällä ketään, mutta herra on varmasti tehnyt parhaansa saadakseen heidän näkemyksensä mukaan. Sanon tämän vain osoittaakseni, että me työskentelemme aina hyvin avoimella tavalla muiden valiokuntien kanssa. Ja nyt sitten herra Matjak saa kommentoida näistä kompromisseista. Annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Well, we would... Kiitoksia puheenjohtaja komissiosta. Haluaisimme kiittää tietenkin esittelijää ja kaikkia valiokunnan jäseniä heidän tekemästään työstä kompromissien eteen ja haluaisin onnitella heitä monista kompromisseista, joita on saatu aikaan. Tietysti vieläkin meidän pitää tutkia niitä yksityiskohtaisemminkin, mutta meistä on kuitenkin varsin selvä, että suuri enemmistö kompromisseista ovat lähellä komission alkuperäistä ehdotusta ja siitä olemmekin tyytyväisiä. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että joitakin parannuksia, selvennyksiä, sopeutuksia on tehty tekstiin. Kuitenkin on muutamia kohtia, joissa on poikettu selvästi komission ehdotuksesta ja haluaisimme korostaa niitä. Ja tässä yksi tärkeä kohta meille liittyy tarkistukseen neljä. Nimittäin siinä määritellään nämä yhdistetyt matkajärjestelyt, tämä on ehkä sekundaarista, mutta tässä merkitystä on tällä sisältöpuolella. Ja kun tarkastellaan sitten kriteerejä, joissa määritellään yhdistetty matkajärjestely tai avustettu matkajärjestely, tässä voimme nähdä, että tämä on määritelty varsin kapealla tavalla. Tässä kulje matkustukseen varten henkilökohtaiset tiedot matkustajan nimitä yhteistiedot ja tässä emme kyllä pysty näkemään minkälaiset tapaukset kuuluisivat tämän määritelmän piiriin käytännössä. Me olemme hiukan huolissamme siitä, että loppujen lopuksi ei olisi monia yhdistettyjä matkajärjestelmiä, joita tämä määritelmä koskisi, koska tässä koska mm, vaatimukset eivät tavallaan täyttyisi, mitä tulee yhdistettyihin matkajärjestelyihin. Ja, mm, tietysti olisi tärkeää, että voisimme ymmärtää, mikä IMKON jäsen tässä tavallaan ohjasi, koska tämä on sellainen muutos, jota ei ole otettu esiin missään aikaisemmassa neuvottelussa, eikä myöskään Tranin lausunnossa, eikä lausunnoissa, joita aikaisemmin on asiassa tehty. Sitten toinen kohta liittyy tarkistukseen seitsemän. Se koskee muotoa, jossa tiedot ennen sopimusta pitää antaa. Ja tässä huomaamme, että on sellainen vaatimus antaa sopimusta edeltävää tietoa kestävässä muodossa. Mutta tässä ongelmana on se, minkälaisia käy, onko otettu huomioon käytännön vaikutukset, koska aivan erityisesti mitä tulee verkkoliiketoimiin, emme oikein ymmärrä, miten tämä velvollisuus tai velvoite antaa tietoa kestävässä muodossa voisi käytännössä toimia, jos kerran varaa matkansa verkossa, silloin matkanjärjestäjän täytyy lähettää kuluttajalle, joka tämän varauksen tekee, sähköposti, jos nämä tiedot löytyvät. Tästä kohtaa emme oikein ymmärrä, miten tämä käytännössä toimisi ja mietinkin, onko tätä asiaa nyt ihan kunnolla pohdittu. Sitten kolmas poikkeama komission tekstistä. Tästä keskusteltiinkin täällä nimittäin vastuukysymys komissiossa olemme vieläkin vakuuttuneita siitä, että meidän ehdottamamme ratkaisu järjestäjän vastuusta on paras ratkaisu, mutta ymmärrämme kyllä, että erilaisia näkemyksiä asiasta on ja olikin erittäin vaikeaa löytää kompromissia. Ja nyt ehdotatte sitten tiettyä joustovaraa jäsenvaltioille. Tätä asiaa meidän tietysti pitää komissiossa vielä käsitellä kun tämä asia ja sen käsittely etenee. Kiitoksia puheenjohtaja. Good. Okay. Well, thank you very much. Kiitos. Kuka muu ei halua enää puheenvuoroa, joten annan puheenvuoron nyt meidän esittelijällemme, joka voi nyt vetää yhteen sen, mitä hän on kuullut. Ja me äänestämme tästä huomenna. Ja hän voi myös mahdollisesti vastata Rova kysymykseen seuraavista askelista. Meillä on aikataulu tälle käsittääkseni. Yritämme saada sen maaliskuun täysistunto esityslistalle. Me tiedämme enemmän huomenna. Mutta annan teille puheenvuoron, että voitte kertoa, mitä mieltä te olette. Kiitos. Kiitokset äh, puheenvuoroista. On ilahduttavaa, että me olemme hyvin pitkälti yksimielisiä. Suurin osa puheen aiheesta, puheenvuoroistaan oli tämän suuntaisia. Yhtäältä me haluamme mahdollisimman pitkälle yhtäläistää tätä sen vuoksi, että meillä on yhteiset sisämarkkinat niin, että kuluttajilla pitäisi olla hyvin pitkälti samat oikeudet, mutta samanaikaisesti meidän täytyy huomioida jäsenvaltioiden erikoisuudet. Ja tässä mm, näissä kompromisseissa me olemme vieneet tämän täydellisuuteen. Meillä on yhteiset säännöt ja siitä huolimatta jäsenvaltioilla on tiettyä joustoa. Esimerkiksi vastuukysymyksissä erityisesti, onko tämä matkajärjestäjä yksin vai myös matkan välittäjä vastuussa tästä työstä vai molemmat. Tämän me olemme nyt saaneet hoitaa, niin, hoitaneet niin, että jokainen vastaa omasta osuudestaan, mutta jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus määrätä niin, että, kuluttaja, että kuluttajan kohdalla molemmat ovat vastuussa Eli tässä on kysymys paremmasta kuluttajasuojasta. Eli me emme vastusta sitä, että jäsenvaltiot halutessaan voivat mm. parantaa, nostaa tätä suojaa, kuten Koferati sanoi. Ja Smithille kiitos. Tarkistus 17, siitä te puhuitte näistä lisäpalveluista 40 prosenttia, mutta siinä tullaan jo hyvin lähelle tätä pääpalvelua, joka on 50 prosenttia tai enemmän. Me voimme tiukentaa tätä kuitenkin, koska me olemme puhuneet tästä hyvin paljon, niin että pääasia ei ole näiden lisäpalveluiden summa, vaan sen matkan tarkoitus. Eli minä haluaisin teatteriin tai katsoa jalkapalloa. Eli, mutta se on vain 15 prosenttia kokonaishinnasta sen vuoksi, että matka, lento ja hotelli, yöpyminen ovat huomattavasti kalliimpia. Siitä huolimatta, mikäli tämä jalkapallo on, jalkapallomatsi on koko tämän matkan tarkoitus, niin silloinhan se on se päätarkoitus, vaikka se olisikin vain 15 prosenttia tästä kokonaismatkakustannuksesta. Eli tämä yhdistelmä, hinta ja matkan tarkoitus, niin sitä kautta me voimme varmasti auttaa suurinta osaa matkustajista edustaja Rylle nämä lisäpalvelut, se on vähän sama asia. Meidän täytyy nyt vain näistä sopia ja ottaa tämä. Siis tämä ehdotushan oli kolmesta prosentista 50 prosenttiin näissä tarkistuksissa. Eli kolme prosenttia on mielestäni liian vähän ja 50 on liian paljon ja siitä me sitten päädyimme 25 prosenttiin. Tämä tällainen suuri eurooppalainen kompromissi. Ja minun mielestäni tämä nyt on varmasti sellainen, mitä suurin osa voi tukea. Liikematkat, liikematkat eivät kuulu tämän direktiivin alaisuuteen, mikäli ne, äh, niistä päätetään yleissopimuksen puitteissa. Mutta mikäli sitten äh, yksityisyrittäjä äh, lähtee matkoille vain siksi, että hän on asianajaja tai lääkäri, niin hän on tämän lainsäädännön alainen tai toisinpäin. Hän ei voi jäädä sen ulkopuolelle sen vuoksi, että hänellä on jokin ammatti, esimerkiksi lääkäri, insinööri tai mikä vain. Eli tässä olemme yrittäneet että, ottaa nämä liike, tai jättää nämä liikematkat pois matkapakettien ulkopuolelle, vaikka toki liikemistä suojellaan, mikäli hän lähtee yksityiselle matkalle. Ja sitten kollega McClarkin määritelmä, matkapaketin määritelmä. Me puhuimme tästä kauan ja hartaasti. 24 tuntia me otimme. Sehän oli teidän toiveenne, se on otettu mukaan. Ja mitä tulee näihin avustettuihin matkajärjestelyihin ja tietojen siirtoihin ja niin poispäin, tämä tulee esiin koko ajan. Mikäli me annamme matkustajalle tämän mahdollisuuden, ja minusta näin meidän pitää tehdä, niin täytyyhän meidän myös määritellä, mitä voi kertoa eteenpäin, mitä voi klikata ilman, että sitä kuitenkaan syntyy mitään sitovaa. Eli kun tavoite ja aika otetaan mukaan ilman mitään henkilötietoja, silloin tämä ei kuulu tämän direktiivin alaisuuteen. Ja kukaan, jos, jos minä matkustan vaikka, tai varaan Malorkalle matkaan ensimmäinen vai seitsemäs seitsemättä, ja tässä annetaan vain, että Majorka ensimmäinen heinäkuuta, silloin kukaan ei voi sanoa, että se on Mayer, Müller tai McClarkin, joka siellä on. Se voi olla kuka tahansa. Eli tässä ei ole mitään eh, linkkiä henkilöön tai henkilötietoihin. Ja tämä on ehdoton edellytys. Ja toisinpäin, jos sitten annetaan enemmän tietoa, niin sitten heti ollaan jo tässä matkassa, mutta avustetuissa matkajärjestelyissä, mutta matkapaketissa vaaditaan vielä enemmän. Minä, Hans-Peter Mayer, haluan matkustaa sinne ja tänne ja näillä ehdoilla ja näinä päivinä. Eli tässä olemme yrittäneet tavallaan vetää näitä rajoja selkeämmin. kysymys äh, sitten korvauksista. Näistä oli, tässä oli hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia, myös erilaisia ilmauksia. Jos me puhumme äh, näistä korvauksista, niin uskon, että kullakin kielellä oikeudelliset yksiköt pyrkivät löytämään hyvän sanamuodon, koska kysymys on siitä, että palautukset maksetaan nopeasti ilman mitään viivytyksiä. Ei välttämättä samana päivänä, mutta ilman viivytyksiä. Tämä oli se kompromissi, mihin me päädyimme. Ja sitten herra puheenjohtaja, mitä tulee menettelyihin, me äänestämme huomenna valiokunnassa ja maaliskuun täysiistunnossa sitten äänestämme. Kreikka puheenjohtajamaana ei ole valmis keskustelemaan, eikä sillä nyt oikeastaan ole mitään mahdollisuuttakaan päättää tätä asiaa puheenjohtajakaudellaan, koska mekin lopetamme työmme huhtikuun puolivälissä. Eli ei tässä ole mitään mahdollisuutta lähteä trilogiin edes. Sen vuoksi me päätämme parlamenttina tämän asian ensimmäiseen käsittelyyn. Ja meidän sääntöjemme mukaanhan se on niin, että uusi parlamentti sitten jatkaa siitä äh, tilanteesta äh, edelleen. Eli tämä ei ala aluista. Esimerkiksi äh, Saksassa on ihan oikeastaan yksi hailee missä vaiheessa asiat on, niin Saksan parlamentti aloittaa aina nollasta uudelleen. Tässä parlamentissa asia onneksi ei ole näin. Tarkistusten määräaika, Tran ja Juri otetaan mahdollisimman pitkälle huomioon. Se näkyy myös noista äänestyslistoista, koska ainakin siltä osin nämä tarkistukset on otettu mukaan, mikäli ne ovat täydentäviä eivätkä vastaan komission kanssa me voimme varmasti vielä keskustella näistä määritelmistä, mikä on avustettu matkajärjestely. Ja sitten myös näistä medioista. Sähköposti on myös tällainen kestävä väline tai media. Ja jollain tavallahan kuluttajan täytyy saada tämä informaatio hänen oikeuksistaan. Ja tänä päivänä internetin aikoina sähköposti on se kaikkein nopein ja minun mielestäni kaikkein soveliainkin niin, että kirjallisesti ensin sähköisesti ja sitten jos niin halutaan, niin se voidaan sitten vielä printata niin, että saa nämä matkustajaoikeudet. Sitten täällä puhuttiin vielä näistä vastuukysymyksistä. Minusta tämä on hyvä kompromissi, että me sanomme, että matkapaketissa vastuu on järjestäjällä, avustettuissa se, joka on tässä näitä matkajärjestelyitä tavallaan yhdistelmässä ja kuka ottaa nämä maksut vastaan, täytyy huolehtia siitä, että tällä rahalla saa mitä on tilattu mutta valtiot ovat erilaisia. Tämä on äh, valtioiden, jäsenvaltioiden oikeus, mikäli ne haluavat jättää molemmat äh, vaihtoehdot äh, kuluttajalle ja tämä johtaa parempaan kuluttajasuojaan, niin miksi me sitä vastustaisimme? Eli tämäpä tästä. Huomenna me varmasti voimme äänestää tästä mietinnöstä. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed, uh, Mr. Meyer, for... Kiitokset, herra Mayer. Tämä oli erittäin hyvä, ja tärkeää työtä, kuten te sanoitte. Niin eh, Kreikka puheenjohtajamaana on ihan selkeästi ilmaissut, että neuvosto ei ole valmis keskustelemaan meidän kanssa missään vaiheessa, joten tämä mietintö, joka toivon mukaan hyväksytään suurella enemmistöllä maaliskuussa täysistunnossa, on tärkeä asialle ja huolehdimme sitten siitä, että neuvosto ottaa sen vakavasti. Italia puheenjohtajamaana nähtävästi pyrkii saamaan aikaan yhteisen kannan ja seuraajamme voivat sitten jatkaa tätä työtä tästä pisteestä. Me olemme tässä nyt tehneet eh, hyvää työtä ja parantaneet tätä ehdotusta merkittävästi. Ja odotan mielenkiinnolla huomista äänestystä ja työskentelemme kovasti, jotta me saamme hyvän mahdollisuuden keskustella tästä maaliskuussa, koska tämä on tällainen korkean profiilin Äh, ehdotus kaikille kuluttajille ja yrityksille, jotka ovat tässä mukana. Joten äh, tässä olemme nyt olleet mukana tekemässä tästä parempaa. No niin, nyt sitten siirrymme suoraan eteenpäin meidän päivän viimeiselle asiaamme tänä iltapäivänä, jossa on kysymys lausunnosta. Äh, Ekonille. Tässä on kysymys asetuksesta, komission asetuksesta liittyen korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista. Ja edustaja Biilan on esittelijä. En tiedä, kuka, onko täällä ketään EPPstä? Herra Mayer, oletteko te? Te puhutte Borisovin nimissä. Ja sitten äh, Vernio on paikalla sosiaalidemokraateista, Ryyle, Smith, on paikalla omana itsenään varjoesittelijänä tässä esit- mietinnössä. Erdian. Ja sitten äh, Rouva Wesenbeck puhuu nähtävästi komission puolesta. Tervetuloa taas. Joten sen pitemmittä puheitta. Annan puheenvuoron edustaja Biilan, että hän esittelee kompromissitarkistuksensa ja muistuttaisin vain, että me äänestämme myös tästä huomenna. Ja muistuttaisin myös niitä, jotka eivät ole täällä aikaisemmin, että me sovimme, äh, että me äänestämme eri järjestyksessä huomenna niin, että herra Biilanin mietinnöstä äänestetään ennen Mayerin mietintöä. Vai oliko se nyt toisinpäin? Miten tässä nyt meni? Okay. Okay. Yeah. Okay. Right. Okay. Sorry, we're just making sure that Mrs. Venya was there for that. Okay. Um, so. No niin, herra Viilan. Kompromissitarkistukset, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Spotkanie sprawozdawców. E, kiitos, e, e, puheenjohtaja. Meillä oli tämä Maria Setteleiden kokous viime viikolla Strasbourgin täysistunto istunnon aikana. Eli kaikki poliittiset ryhmät olivat siellä asianmukaisesti paikalla. Ja mm, saadaan tässä todeta, että kokous oli, oli varsin tärkeä ja mielenkiintoinen. Teimme tukun päätöksiä, tärkeitä päätöksiä ja saimme paljon kompromisseja myöskin siinä samaan syssyn e, ehdotuksi. Me voimme nyt sitten hyväksyä nämä määritelmät maksu- ja luottokorttien osalta, ja kollegat muista ryhmistä olivat siinä mukana sitten päättämässä myöskin ja korostamassa tämän vähimmäisharmonisoinnin yhdenmukaistamisen käsitettä ja ylipäätään sen tarpeellisuutta. Eli että kaikki ne artiklat, e, jotka näistä puhutaan, viittaavat artiklaan Eh, tai siis johdantason kappaleeseen 14, jotka eh, mahdollistavat sen sitten eh, sen, että, että jäsenmaat voivat velottaa vähän pienempiäkin maksuja kuin mitä asetuksessa on sanottu. Sitten me pääsemme niin ikään sopimukseen siitä, että että voimme hieman lyhentää tätä tarkastelujaksoa. Tämä mekanismi on hyvin dynaaminen ja se on aika hankala sitten sinä pitkällä viipeellä ruveta näitä päätöksiämme tarkastelemaan niin seurauksia arvioimaan. Sen vuoksi haluaisimme, että kaksi vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen sitten voisimme niitä sitten tarkastella määräyksien toimivuutta markkinoilla. Me haluaisimme, että komissio sitten vähän tarkastelisi näitä markkinoita ja myöskin sitten voisi todeta, että mitä mahdollisia esteitä tähän matkan varrella on kertynyt ja kerääntynyt. Me, me, me, haluamme tietysti <clears throat> kaikki nämä maksujen keruu ja muu järjestelmä sitten on tätä syyniin. Mitä sitten tulee näihin, näihin määräaikoihin ja, ja terminaaleihin ja niiden asennuksiin tulee pitää sitten käsitellä asianmukaisessa järjestyksessä. Ja sitten lopuksi vielä useimmat poliittiset ryhmät pitivät komission alkuperäistä ehdotusta aika hyvänä. Mitä tulee siirtymäkausiin, sitten me haluaisimme näistä sekä kansallisen siis valtakunnan rajan sillä tapahtuvat äh, maksut ja kansainväliset maksut tähän ottaa mukaan. Ja samoin tarkastelemme mahdollisuutta äh, näiden pienten maksujen osalta jonkun kiinteän äh, korttimaksun käyttöön näistä mikromaksuista, pienistä maksuista sitten pyritään niiden määrätteessä huomioimaan, mitä kustannuksia tämmöisestä maksusuorituksesta kertyy ja koituu, mutta, mutta saattaa olla, että me sen eh, eh, seurauksia eh, oikeastaan ehdi, ehdi sitten mm, analysoidakaan tämän maksu tuli siellä erään ryhmän mm, toimesta esille. Emme ole ihan varmoja, että miten, ne, miten tämä ehdotus sitten tähän oikein istuu ja voimmeko siinä yhteydessä sen saada mukaan. Ja saako sillä sitten semmoisen tuloksen myöskin aikaiseksi, mitä takaa ajetaan. Ja voi, voi olla sitten, että asiakkaat eivät sitten haluakaan käyttää tätä korttia, vaikka, vaikka päinvastoin tarkoitus olisi tietysti käyttää korttia mahdollisimman vilkkaasti Toisekseen, miten, me, miten tämä äh, sitten näkyy äh, kaikki tässä kustannustehokkaana. Jos minä käydän esimerkiksi äh, pankkikorttia Belgiassa, joudun siitä maksamaan jonkin korvauksen. Meidän täytyy määritellä, mitä tällaiset mikromaksut ovat, kuinka pieniä. Ruotsissa on aivan eri määritelmä kuin Bulgariassa ja ajatellaan tämä, tätä vast, vetovaliokunnan vastuuta tässä, niin EKon joutuisi kyllä, joutuu siihen vielä perehtymään uudestaan. Eli nämä voidaan ottaa kompromisseihin, jos halutaan, mutta mu- mu- muuten otan kyllä sitten vastaan kaikki, kaikki kom- kommentit vastaan. Tämä tästä äänestämme huomenna. Toivottavasti voimme sen sitten hyväksyä. Haluankin kiittää kaikkia kollegoini esittelyt, varjoesittelyt ja muita, jotka ovat tähän työhön osallistuneet. Ja kiitän myöskin sihteeristöä ja puheenjohtajistoa myös. Good. Thank you very much. Hyvä, kiitos. Ja sitten kuullaanpa sitten poliittisia ryhmiä. Ensin herra Mayer EPPstä, olkaapa hyvä. Kiitos Minulla on sama rooli kuin Ulle Smithille, jos minä sanoisin, että minä haluaisin, niin se on sitten kollega Borisov, joka haluaisi. Arvoissa äh, puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin kiittää kollega Bilania ja muita kollegoita yhteistyöstä. Minusta me olemme saavuttaneet hyviä kompromisseja. Siksi EPPn varjoesittelijänä minä tuen kompromisseja yksi ja kaksi, jossa määritellään debit- ja kredit-siirrot. Kompromissi kolme, jossa on kysymys maksukortin määritelmä. Tätä termiä on käytetty useasti komission ehdotuksessa ja olen samaa mieltä siitä, että sen pitäisi määritellä, jotta saadaan aikaan enemmän selkeyttä. Tukisin myös kompromissia neljä, jossa kaksi vuotta voimaan astumisen jälkeen komissio esittelee toimeenpanoraportin. Toivottavasti tämä aika on tarpeeksi, jotta asetus voi osoittaa tuloksia. Ja sitten eh, kompromissi viisi, jossa on kysymys näistä katoista. Tämä oli kaikkein ristiriitaisen asia. Me olimme sopineet 0,2 prosentista debit ja 0,3 prosentista eh, luottokorteille. Yhden vuoden eh, määräaika näiden maksujen toimenpanoon olisi ehkäpä kaikkein sopivin, eikä se johtaisi harhaan kuluttajia. Sitten De Jongin äh, ehdotus näistä mikromaksuista, jossa jäsenmaksuilla on oikeus asettaa vähimmäissä maksu äh, tällaisille mikromaksuille. Lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota tähän rajoitukseen, jota komissio on ehdottanut ehdottanut. Kaupoilla täytyy olla mahdollisuus hyväksyä kortteja ja hylätä toisia. Mutta jos me määrittelemme näitä maksuja ja asetamme niille katon, niin silloin tämä sääntö, se, että hyväksytään kaikki kortit sääntöön, niin ole, sillä ei mitään merkitystä. Ja täytyy toimia niin, että ihmiset eivät jätä käyttämättä näitä kortteja. Sehän olisi tätä koko asetusta ja sen henkeä vastaan. Sen vuoksi pyydän, että te tukisitte minun tarkistustani numero 80. Thank you for your attention. Kiitokset huomiostanne ja tämä myös minun puoleltani. Okay. Thank you very much indeed for a um, very clear report. Kiitos erittäin selkeästä raportista. No niin, Vernio. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Meillä ei taitanut olla kovinkaan paljon ongelmia tässä lausunnossa ja haluan kiittää erityisesti esittelemme herra Bilania. ja hän on suhtautunut varsin rakentavassa hengessä ja hän on sellaisia kompromisseja, jotka kokonaisuudessaan saavat varsin hyvän vastaanoton ryhmissä. Olen tyytyväinen erityisesti erilaisiin tarkistuksiin, joilla pyritään selventämään määritelmiä ja yksinkertaistamaan tekstin rakennetta. Näin jätän, jätän myös jäsenvaltiolle hiukan enemmän aikaa toteuttaa käytännössä lainsäädäntöä. Olen myös tyytyväinen, että komissio on, komissio on pyritty tutkimaan kolmen osapuolen järjestelmä joissakin tapauksissa on käynyt ilmi, että että on tällaisia salaisia toimitusmaksuja, kun ne ovat varsin huomattaviakin summia. Vetoaisin myös kollegoina tukisivat meidän ryhmämme esittämme tarkistukset, jotka mielestäni voivat tuoda todellista lisäarvoa tekstille niin, että ei rajoituta muuttamaan eh, pankkien väistä virtaa, vaan todellakin vaikuttaa kauppiaisiin ja kuluttajiin käytännössä. Siksi minä pyytäisin teitä tukemaan 79 tarkistusta, koska pankit laskisivat näitä toimimaksuja, monenlaisia toimimaksuja sitten 6, 74, 75 ja 87 tarkistukset. Ne parantavat kuluttajille antama, kuluttajien tiedottamista summista, jotka liittyvät näihin järjestelmiin, joita pankki ehdottaa, jotka kauppias sitten hyväksyy. Sitten vielä lopuksi kokonaisuudessaan uskon, että sopimus, aikaisempi sopimus on myönteinen, vaikkakin henkilökohtaisesti pitäisin parempana, että tässä hiukan enemmän joustoa jäsenvaltiolle, kun ne määrittelevät kattoja pankkikorttien yhteydessä, jotta voitaisiin paremmin ottaa huomioon markkinat jokaisessa jäsenvaltioissa ilman, että tämä välttämättä vaikuttaa rajat ylittävään kauppaan millään tavalla, mutta uskon, että olemme kuitenkin tehneet varsin hyvää työtä ja kiitän en vain esittelijä, vaan myös muita varjoesittelijöitä. Olemme toimineet todellisessa eurooppalaisessa hengessä ja näinhän pitäisi toimia myös muissa valiokunnassa. valiokunnissa. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos. Uh, sitten edustaja Schmidt. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Bilanille valmistellellemme. Hän on uh, tehnyt hyvää työtä Voin tukea kaikkia kompromisseja, mutta ihan aluksi haluaisin todeta, että, että tämä päälle päin näyttää simppeliltä lainsäädännöltä. Minä olen vastustanut tätä alu, alkumetreiltä. Näinä aikoina liberaalinen olo on yhtä, yhtä tuskaa, mutta minä, minä en mitään tällaisia ö, maksuja periaatteessa ja Maksu. Nyt on täytyy tietenkin jotain tehdä. Koko joukko erilaisia suosituksia parlamentilla. Täytyy myöntää, että niidenkään puolesta aikoinaan äänestänyt. Minun mielestäni liike-elämän, elinkeinoelämän pitäisi kyetä toimimaan ja, ja käyttäytymään fiksusti liberaalina on tietysti tiettyä naiviutta edellyttää muutenkin, kun edelleenkin uskoin. uskon. Mutta kuten sanottu, edelleen tätä, tätä kannatan pitkin hampain, mutta kuitenkin jotain on tehtävä. yksi yksi neljä oikeusperusta, sitähän aina käytetään tällaisessa sameissa vesissä uidessa uitessa, mutta tällä kertaa se kyllä kelpaa minusta nähden. Ja jos me haluamme todellista oikeata toimivaa sisämarkkinaa, asialla varmaan on jotain tehtävä. Jopa amerikkalaiset ovat asialle jotain tehneet. Eli se on minun argumenttini. Tämä sanottu, että vähän kieli poskessa tämän sitten hyväksyn. Mitä sitten näihin mikro maksuihin tulee. Se otettiin esille. Valitette, että olemme jälkijunassa. Toivon, että emme ole, koska se on aivan olennainen maksu. Sitä. Siitähän Strasbourgin palaverissakin oli puhe. Herra de, de Jong varmaan äh, tässä asiassa on jotain keksinyt. Äh, minun maassani nämä maksut kasvavat ihan dramaattisesti. Ja jos me, minä ei itse tästäkään pidä. Minusta jokaisella kannattaa nyt vähän tas, taskussa pohjalla käteistäkin löytyä, mutta sen asiat menevät miten menevät. Mutta kuitenkin näitä mikromaksuja entistä enemmän varmaan sitten jatkossakin tehdään. Muut kompromissit sopivat ja kelpaavat ja varmaan tästäkin johonkin jonkinlaiseen sopivaan yhteisymmärrykseen sitten päästään. De Jongin opastuksella. Kiitos. Well, thank you for your clear exposition. Kiitos selkeästä kannastanne ja siitä, että otitte hyvin pragmaattisen lähtökohdan tähän asiaan. No niin, sitten Roa Ryyle. De Jong. Uh, I Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää. Meillä oli oikein hyvä kokous Strasbourgissa ja todellakin oikeastaan kaikki kompromissit ovat sellaisia, että minun ryhmäni tukee hänen ehdotuksiaan. Olen ottanut tuossa esiin yhden asian, jonka esittelin myös varjoesittelijän kokouksessa liittyen tähän ongelmaan, mistä Ulle Schmidtkin puhui. Tämä on tämän hankala alue, ja tässä on paljon eturistiriitoja. Yksi intressi, jota haluaisin määriteltävän, on tämä kuluttajien pitkän aikavälin etu. Se, että olisi mahdollisuus valita, että käyttää joko karttia, Visa, Mastercard-korttia, luottokorttia, näitä nyt on paljon, taikka että hänellä olisi mahdollisuus saada eurooppalainen kortti Onhan vielä tällaisia pienempiä kortteja Euroopassakin joissain jäsenvaltioissa, ei ollenkaan kaikissa maissa, esimerkiksi Alankomaissa meidän oma kansallinen järjestelmämme eh, on maestron ö, eh, ostama, eli Mastercard Maestro. Eli se, ne valinnan vaihtoehdot, mitä kuluttajilla on, ovat hyvin pienet. Meidän täytyy luottaa ö, eh, tai käyttää tätä ö, järjestelmää liittyen näihin mikromaksuihin. Minusta tähän ongelmaan pitää kiinnittää huomiota. En ehkäpä hyvin tarkasti alun perin minä jopa tein tarkistuksia, jossa erittelin nämä summat, joita voisi ö, ottaa mikromaksuista per maksu se ei ole kovinkaan suosittua kauppiaille. Mutta meillä oli hyvä keskustelu varjo esittelyiden kokouksessa ja päätimme, että jätämme tämän jäsenvaltioiden päätettäväksi, mutta kuitenkin niin, että on mahdollista tehdä näin, niin että pienemmätkin korttiyhtiöt voivat selvitä. Ja pitkällä aikavälillä uskon, että tämä on myös kuluttajien eduissa, samoin kuin kauppiaiden eduissa, että on eri kortteja niin, että ihmiset voivat tehdä oman valintansa, minkä kortin ne hyväksyvät ja mitä ei. Se, miten tämä nyt on määritelty, kaksi ryhmää tätä tuki. Ja minusta tämä on meidän velvollisuutemme. Toivon, että tästä päästään sopuun. Good. Well, thank you all very much, I think, some... Kiitoksia kaikille varsin hyvistä ehdotuksista. Haluaako joku osallistua vielä keskusteluun? Rova Steiner, olkaa hyvä. Miksipä ei? Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä. Minun mielestäni, tai minä itse tein joukon tarkistuksia ja on mukava nähdä, että esittelijä tukee tässä suullista tarkistusta että jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa käytön alhaisempia kattoja kansallisen kautta ja olen Tämä sai siis tukea, hyvä juttu. Oli myös mukavaa, että monet tarkistuksista menivät läpi. Ja se onkin hienoa, koska olen sitä mieltä, että tämä on monimutkainen asia ja monille tämä on sellainen alue. Kun alkaa tästä keskustella näistä monenlaista toimitusmaksuista, niistä tulee jotakin, että ihmiset eivät ymmärrä, että he, se koskee heitä, mutta tässä on kyse kustannusta, jotka liittyvät luottokorttimaksun. Silloin ihmiset alkavatkin kiinnittää hiukan enemmän huomiota ja mielestäni tämä on ollut mielenkiintoinen aihe jo jonkin aikaa. Olen, halusin esittää kysymyksen esittelijälle Mehän annamme lausunnon. Tietysti Ekon valiokunta on johtava valiokunta. Miten taistelemme näiden hyvien asioidemme puolesta tässä lausunnossa? Tiedän, että herra Schmidt on itse Ekon valiokunnassa. Minä olen siellä varajäsenenä myös mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että joskus täällä tehty kova työ, kun siirtyy toiseen johtavan valiokuntaan, kun se häviää vallan ja kuluttajakulma on asia, jota meidän pitää jatkossakin puolustaa, että Sen esittelijä ja kysyn neuvoa, miten voimme säilyttää tämän tason jatkossa. Yeah, so I think that's a good point. Ihan hyvä pointti. Ja täytyy varmistaa, kykeneekö herra Biilan viemään eteenpäin eh, meidän tarkistuksiamme Ekon valiokunnassa. Onko hänet kutsuttu sinne? No selvitämme asian. Kiitokset kaikille tästä keskustelusta. Tämä on hyvin tärkeä asia, kuten komissio tai Roa Wesenbeck meille ensimmäisessä neuvot- tapaamisessa muistutti. Tämä on tällainen pitkän matkan ehdotus ja nyt on tullut aika viedä tämä päätökseen. Vähän niin kuin nämä verkkovirailun maksut aikoinaan. Joten ehkäpä monet ihmiset ovat nyt valmiita näihin maksuihin, kuten esimerkiksi herra Schmidt, että olisi tällaiset määrät, katot. Ja minä, tai siis se, tämä on erittäin tärkeä asia ja katsotaan nyt, kuinka tämä kehittyy. Mutta annan nyt kuitenkin rova Vesenbekille puheenvuoroja ja katsotaan nyt, mitä mieltä hän on näistä kompromisseista ja sitten herra Biilan saa vielä vetää asian yhteen. Very much and uh, thank you very much for the... Kiitos. Kiitos äh, näistä hyvin rakentavista keskustelustamme äh, yle, ylisummaan. Äh, voimme olla aika tyytyväisiä lukemaamme mm, pari pientä seikkaa ja sitten mitä herra Smith erikseen vielä no, esille nosti, tämä siirtymäkausi saattaa varmaankin ratkaista aika monta kysymystä ja kommenttia. Me olemme tietenkin ennakoineet nämä rajat ylittävät ongelmat. Ja tässä on nyt löytymässä ratkaisu. Me komissa katsomme aina, että e, jos siirtymä tapahtuisi yhdellä kertaa, sen ei pitäisi kestää turhan kauan, kuusi kuukautta enintään meistä kaksi kuukautta pitäisimme sopivana aikana. Vuosi on aivan liian pitkä, liian pitkä aika, jos ajatellaan muita mm, kilpailulainsäädännönlaisia vaatimuksia. Siirtymät on saatu toimimaan ja toteutumaan nopeammin, mutta kompromissina nyt kelpaa. Sitten vielä avoin, avoinna oleva kysymys näistä pikku, mikromaksuista. Ymmärrän Kyllä, herra Bilanin kysymyksen määrittely äh, koskevan kysymyksen kenties Ekonin oma muutosehdotus tässä voisi toimia, että ma- maksu on joko kiinteä tai prosenttimaksu, joista sitten alempi otetaan käyttöön. Silloin päästään niin siitäkin eroon, että, että jouduttaisiin määrittelemään, mikä tämmöinen mikromaksu oikein on jonkinlainen vähimmäismäärä, vähimmäissumma voitaisiin ottaa käyttää. Sehän ei ole kovinkaan, mitenkään ihan olematon. Se on 35 euron alla olevista summasta. Eli se, on, se summa, tai siis tämä maksu on, olisi sen verran, kun maksetaan 35 euron suuruisesta maksusta. Eli ei se ihan olematon ole loppu, se loppupeleissä saattaa sitten kääntyä pankkienkin etua vastaan, koska sitten kaup, kaup, kauppiaat, ehkä sitten näistä nämä pienet rahat, ostokset haluavat käteisellä maksuttavaksi, maksettavaksi, ja käteinenhän on kallista käsitellä sekin. No, se ehkä siitä sitten ratkeaa. Muissakin keskusteluissa näistä vähimmäismaksuista olen kuullut, että, että jos kerran on tällainen vähimmäismaksu, niin pitäisikin olla sitten myöskin enimmäismaksu. Vaikuttaa ihan kohtuulliselta, kohtuulliselta väitteeltä, jos ajatellaan vaikka tällaisesta yli tuhannen euron tuhannen euron suuruiset maksut sitten luottokortilla, niin siitäkin tulee lisämaksu. Että se on vähän tällainen elektroninen vipu, joka laukeaa siinä vaiheessa. Äh, äh, äh, herrasmekin olemme ihan, ihan samaa mieltä kanssanne samoilla linjoilla tuossa kilpailupääosastossa, koska se mietitään, mit, mit, mitä kaikkia kannattaa säännellä. Nyt kun olemme olleet 20 vuotta tätä lainsäädäntöä, lainsäädäntöä täytäntöön panemaan, olemme päättäneetkin, että pakko, ja nyt sitten ruveta sääntelemään, koska elinkeinoelämä ei toivottuihin tuloksiin päässyt, vaikka niin vaikka niitä tavallaan eri tuomioistuimista ja muissakin on todettu löytynyt. Tämä nyt oli kuitenkin peilin paha, mihin päätimme sitten päätyä. Meistä nämä suunnitelmat ovat aika kunnianhimoiset Äh, markkinoiden kehitystä pitää seurata tietenkin. Ja, äh, ja nyt ne ollaan menossa siihen suuntaan, jolloin et, siihen suuntaan, että myöskin uusille toimijoille markkinoille tulo on helpompaa. Ehkä sitten tarve äh, sääntelyyn vähenee, jos markkinoille pääsy vastaavasti helpottuu ja tehostuu. Kiitos näistä selkeistä vastauksista ja teidän rohkaisevasta puheesta. Herra Biilan, haluatteko te vielä vetää tämän yhteen? E, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia puhujia, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Oikeastaan ainoa avoin kysymys on tämä herra de Jongin tarkistus. Niin kuin komission edustaja äsken selitti, kyseinen tarkistus tuo mukanaan tiettyjä seurauksia ja nämä vaikutukset eivät aina täytä toiveitamme. On ehkä vaikea tänään tai huomenna aamuna määritellä näitä kaikkia kysymyksiä sähköpostitse, mutta voidaan kuitenkin yrittää. Viime viikolla minä sain sellaista tietoa, jonka mukaan sosiaalidemokraatit eivät halua tätä ajatusta tukea, mutta tänä iltapäivänä meillä on vielä hiukan aikaa, joten ehkä me löydämme ratkaisun, ihme ratkaisun tähän tämän, mutta kaikkia muita tarkistuksia suurin osa poliittisista ryhmistä tukee ja olen sitä kovasti tyytyväinen ja odotan sitten huomista äänestystä vain. Kiitos. Right, well. Selvä. Äänestys on huomenna ja me olemme vaihtaneet äänestyksen äh, järjestystä, koska Roven Jo joutuu lähtemään. Eli me äänestämme teidän äh, omastanne ensimmäisenä sen jälkeen, kun olemme äänestäneet näistä trilogiasta, eli siis mahdollisimman äh, lähellä kello 10. Odotan, että kaikki olette paikalla. Ja Ekon hyväksyy tämän 20. Eh, helmikuuta, eli ensi viikolla joten herra Biilan varmastikin on tekemisissä Ekon kollegoiden kanssa ja yrittää varmistaa sinne, että meidän näkemyksemme menevät lävitse. Ja sitten voidaan katsoa sitten, mitä teemme täysistunnossa, jos meidän näkemyksemme eivät heijastu tarpeeksi tarkistuksista. Kiitokset kaikille tämän iltapäivän kokouksesta. Me tapaamme huomenna kello yhdeksän ta- tasan. Ja silloin meillä me saamme komissiolta esittelyn tulirikkomuksista ja seuraamuksista ja tämän uuden esityksen kello yhdeksältä. Ja tämä kestää kymmeneen ja sitten me äänestämme näistä muista ehdotuksista, joista ollaan puhuttu tänään matkapaketeista, samoin kuin myös tästä eh, e-call-ehdotuksesta. Ja sitten keskustelemme Vinehotsin mietinnöstä. Odotan teitä huomenna aamuna. Kiitokset siitä, että tulitte tänne ja mukavaa iltaa.